Bon après-midi, collègues. Hyvää iltapäivää teille kaikille. Hyvää iltapäivää herra Piibalksi ja olkaa et oikein, hyvin, oikein paljon tervetuloa tänne parlamenttiin. Toivotan teille kaikille mitä parhainta vuotta 2010. Me kaikki tiedämme, miksi tämä kokous on järjestetty. Kyse on herra Bibalksin kuulemistilaisuudesta ja hänen arvioimisestaan komission jäseneksi vastaamaan kehitysyhteistyöstä. Ja tämän aihekokonaisuuden hänelle on tarjonnut komission puheenjohtaja Barrosa Huomauttaisin, että komission hyväksymiseksi liitteen 17 mukaisesti parlamentti arvioi näitä nimettyjä komissaareja heidän yleispätevyytensä näkökulmasta, heidän e- sitoutumisestaan eurooppalaisiin asioihin ja heidän henkilökohtaisesta sitoutumattomuudestaan. Ja lisäksi arvioi myös heidän mahdollisuuksiaan hoitaa tätä kyseistä postia, samoin kuin heidän viestintätaitojaan. Minä huomauttaisin, että nyt komissaari ehdokas on vastannut valmistelevaan kysymykseen etukäteen, ja nämä vastaukset Kirjalliset vastaukset on teille lähetetty ja minä tässä aluksi hivenen kertoisin kuulemistilaisuuden kulusta. Me aloitamme lyhyellä poliittisten ryhmien esityksellä, heidän, esityksellä heidän tärkeimmistä kysymyksistään kehitysasioissa. Sen jälkeen komissaari ehdokas esittää tällaisen lyhyen johdannon ja se kestää noin 10 minuuttia. Sen jälkeen kaksi tuntia 45 minuuttia keskustelemme näistä kysymyksistä ja esitämme kysymyksiä eh, jokaisesta puolueryhmästä. Keskustelu eh, etenee tällaisen ping-pong-periaatteen mukaisesti, eli jokaiselle kysymykselle annetaan 3,5 minuuttia, 45 minuuttia itse kysymykselle, 1 minuutti, 45 minuuttia komissaariehdokkaan vastaukselle ja 30 sekuntia mahdollisesti mahdollisiin, eh, mahdollisia lisäkysymyksiä varten ja sitten 30 sekuntia vielä eh, mahdollisesti lisää vastausta varten. Ja huomauttaisin, että jokainen saa, täällä saa puhua edustajista 45 minuuttia. Mitä lyhyempiä, 45 sekuntia, mitä lyhyempiä kysymyksiä esitätte, sitä enemmän saamme vastauksia komissaarilta ja mahdollisesti voimme esittää myös jatkokysymyksiä. Ja minä erityisesti huomauttaisin, että kaikki lisäkysymykset täytyy, niiden täytyy liittyä tuohon alkuperäisen kysymykseen, eikä mitään uusia aiheita saa ottaa esille. Minä valiokunnan puheenjohtajana en aio hyväksyä lisäkysymyksiä, jotka näitä kriteerejä eivät noudata. Me sitten järjestämme myös tällaisen kaksi, kaksi ilman puhujalistaa järjestettävää kysely, tun, kysely hetkeä. Ja silloin saa sitten esittää kysymyksiä kuka tahansa 15, minuutin, 15 sekunnin 20 sekunnin ajan ja toivon, että myös komissaari ehdokas vastaisi näihin kysymyksiin hyvin lyhyesti. Ilmoittaisin, että erityisesti tässä ilman puhujalistaa menettelyssä kysy- kysymysmahdollisuudet annetaan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille tässä valiokunnassa. Minä myös annan komissaariehdokkaalle mahdollisuuden sitten täsmentää vastauksia tiettyihin kysymyksiin, joihin ei ole saatu riittävän tyydyttävää vastausta poliittisten ryhmien mielestä. Minä annan teille tiedoksi sen, että me olemme eh, kutsuneet tänne myös kansainvälisen kaupan eh, valiokunnan edustajia, samoin kuin ulkoasian valiokunnan edustajia AKTUE, EU-yleiskokouksen eh, e edustajia, samoin kuin panafrikkalaisen parlamentin suhteiden edustajia. Ja lopuksi tämän kuulemistilaisuuden lopuksi pyydän komissaari Edukas Piibalksia esittämään lyhyen yhteenvedon, jos hän haluaa näin toimia. Kokous tulkataan kaikille kielille. Teillä on siis mahdollisuus käyttää omaa kieltänne ja toivomme, toivon, että ette puhuisi liian nopeasti, koska teidän puheenvuoronne tulkataan. Ja huomauttaisin, että tämä kokous järje, välitetään parlamentin internetsivujen kautta ja sieltä sitten löytyy videotallennus tästä kokouksesta. Lisäksi kaikki puheenvuorot esitetään kirjallisessa muodossa mitä pikimmin. Näin sanoin, aloittaisin nyt tämän kokouksen ja poliittisten ryhmien puheenvuorot. Antaisin nyt minuutin puheenvuoron Mitchellille. Um, thank you, Madam President. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja koska meillä on vähän aikaa mennä suoraan asiaan. Kiitoksia Jaara Pidakset paikan päälle. Haluaisin todeta, että minua vähän hämmästytti, kun täällä ei puhuttu teidän vastauksessanne siitä, että mitä tavoitteita meillä on sitten terveyden ja koulutuksen käyttävien rahojen suhteen. Ja olen vähän hämmästynyt, että tämä ei ollut vastauksessa mukana. Ja sitten toiseksi vielä haluaisin todeta tähän, että uskon, että on hyvin tärkeää että Euroopan unionilla on yhteys kansalaisiin. Missä kansalaiset ovat tässä olleet? He ovat käyneet rockikonserteissa, he ovat käyneet muualla. Ja kuitenkin yksityisalan johtajuus on näkynyt kaikkialla, mutta meidän pitää ottaa myös nyt johtavuutta. Emme, täällä on miljoonia lapsia, jotka kuolevat vuosittain. Nyt EU pitää ottaa johtajuus tässä asiassa käsinsä. Ja kolmanneksi on todella, että on uskon, että on tärkeää, ja että EPP uskoo myöskin, että pitää olla eettistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa, joka katsoo ihmisarvoa asioita. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin todeta, että meidän pitäisi katsoa meidän politiikkaamaa, e, myöskin maanomistajuusasioita ja tähän liittyviä asioita. Nämä ovat tärkeitä asioita, kun pyritään poistamaan köyhyyttä. Kiitoksia. Monsieur Berman, vous savez la... Herra Berman, olkaapa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Um, for the... Meidän ryhmällämme kehitysyhteistyö on aina ollut erittäin olennainen asia. Rikkaammassa EU:ssa meillä on vastuuta muiden suuntaan – Tämä koskee yhtäläisen mahdollisuuden naisten ja miesten välillä koulutusta. Kaikkia pitää ottaa huomioon ne, jotka kärsivät köyhissä maissa syrjinnästä. Kyse ei ole vain sosiaalista oikeuksista, kyse on myös kestävyydestä sekä heille että meille. Tämän takia sosiaalidemokraattinen ryhmä toivoo, että te pyydätte pysyvää rahoitusta 0,7 prosenttia BKTstä mikrorahoitusta varten. Sitä varten, että voidaan, voidaan paremmin jakaa tuloja. Me toivomme, että että yltää tällaiset hurskaat toiveet sitä, mitä EU-tasolla voidaan tehdä. Ei voida tehdä mitään kauppasopimuksia Kolumbian kanssa esimerkiksi niin kauan kuin on vieläkin AY-liikkeen jäseniä, joita siellä surmataan. Tämän takia teidän pitää kollegojenne kanssa keskustella komissiossa. Siis viittaan erityisesti kaupakomissaarin pitää puhua rahoituksesta. Teillä on myös laajaa kokemusta, mikä on teille hyödyksi, mutta vastauksessa me ette puhu mitään sosiaalista oikeuksista, ihmisoikeuksista, vähemmistöoikeuksista, ja tämä hämmästyttää minua. Haluaisin siis tietää, miksi ette ole antanut mitään vastausta näihin. Görens, vous avez la parole. Görens, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja Pivalks näihin uusiin tehtäviin pääsee ja, käy, ja, käy, ja tämä on yksi arvokkaimmista tehtävistä, jota voi olla. Hän puhuu turvallisuudesta, ihmisoikeuksista, naisten oikeuksista ja niin poispäin. Eli hän käsittelee selkeitä tavoitteita politiikassaan ja, toi, ja hänen ei näin tarvitse toimia muiden komissaarien tahdon mukaisesti. Toivon, että te toimisitte itsenäisesti ja todellakin toisitte politiikkaan suoraa toimintaa ja erityisesti köyhyyspolitiikkaan ja, et, ja toimisitte itsenäisesti siinä, koska sillä on omat tavoitteensa. Teillä on hyvin vaikea tehtävä siitä syystä, että te tekemään tässä suuressa kriisitilanteessa tätä työtä kriisissä, pankkikriisissä ja sitten kansojen välisessä kriisissä, ilmastoongelmissa ja kaikki nämä kriisit toinen toisiinsa liittyvät. Tarvitsette hyvin paljon, hyvin paljon kumppaneita, hyvin paljon autoriteettia ja kansalaisjärjestöjä myös. Ja huomauttaisin vielä lopuksi, että teidän tehtävässänne täytyy hallita riskejä ja tässä tar- tahtoisinkin, että sanoisitte meille, miten aiotte luoda tällaisen kestävän yhteistyön ja kumppanuuden parlamentin kanssa, koska parlamentti voi teitä tässä vaikeassa tehtävässänne tukea. Kiitoksia. Sitten rouva Sargentini vihreistä. Mr. Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari Ertos, olette tulet monen kriisin aikana juuri täällä on rahoitus, elintarvike, ilmasto, ja muut kriisit menemästä kohta ravistelleet maailmaa huomattavasti ja aiheuttaneet kehitysmaille huomattavia haittoja. Nyt tarvitaan todellista politiikan muutosta, jotta voidaan luoda kestävää kehitystä myöskin eteläisellä pallonpuoliskolle. Vihreille tärkeimmät asiat ovat teidän aihealan alanne se, että pitää katsoa näitä kehitystavoitteita, että pyritään välttämään vääriä rahoitustavoitteita, myöskin maataloutta tärkeänä sektorina. Teidän tehtävänä ei ole mikään vaikea. Tässä pitää katsoa myöskin virallista kehitysapua, mutta teidän pitää katsoa myöskin 208 artiklaa Lissabonin sopimuksessa pitää panna se täytäntöön, jos todetaan, että Euroopan politiikan ei pidä haittaa kehityksen yleistavoitta, nimittäin köyhyyden vähentämistä. Te komissaarina, voitteko toimia siitä, kun katsotaan vaikka energia, kauppa ja muita asioita. Voitteko toimia muiden komissaarien kanssa yhteydessä tässä toimessa? Te olette myöskin yhdessä ulkoasiaministerien kanssa kokoontumassa. Kuinka voitte taata sen, että näiden kollegoiden, te Hortin ja, ja Astonin ja muiden kautta teidän alanne tulee ensin esille. Voitteko taata sen, että tästä myöskin Eurooppa tulee eniten hyötymään? Kiitoksia. La parole est à monsieur. Sitten herra Tanok. Olkaapa hyvä. Um, uh, President, Mr. Puheenjohtaja, arvoisa komissioehdokas. Meidän ryhmässämme, uusi ryhmä parlamentissa, meidän päätavoitteenamme on tukea politiikkoja, jotka vähentävät köyhyyttä ja saadaan paras vastine veromaksajan rahalla. Tässä pitäisi käyttää hyväksi periaatteita. Meidän pitää tunnustaa se, että ihmisarvo kaikkien, kaikkien ihmisten kohdalla on olemassa myös kehitysmaissa. Meidän ryhmämme tulee vaatimaan sitä, että apu keskitetään maihin, jotka vaikuttavat eniten. Haluamme, että ihmiset köyhissä maissa saavat valtaa, enemmän mahdollisuuksia valvoa, miten varoja käytetään – ja ottaa pois rahoitusta korottunutta hallitukselta. Haluamme globaaleja kauppasopimuksia, koska kauppa ja vapakauppa on erityisesti voi vähentää köyhyyttä paremmin kuin mikään muu. Ja lopuksi meidän ryhmämme uskoo, että pystytään estämään konflikteja koska jos maa kärsii konflikteja, se ei pysty toimimaan ennen kuin taistelu loppuu riippumatta sitä, kuinka paljon apua se saa. Globaali laskusuhdanne on ollut katastrofaalista kaikkein köyhimmille perheille maailmassa. Ja siksi tarvitaan keskitettyä apua, tehokasta apua, se on vieläkin tärkeämpää. Reformisteissa me haluamme varmistaa, että kun veromakset tuntevat taskuissaan tämän tilanteen. Silloin pitää keskittyä paljon enemmän tuloksellisuuteen ja tu- käytännön tuloksien mukaan lukien muutokset avoimuudessa, tilin kirjanpitovelvollisuuden toteutumisessa, tietysti myös ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä vastaanottajamaissa. Meidän sopimuksemme veronmaksajan suunta pitäisi olla tämä, jotta heidän kovast, kovalla työllä ansaitsemansa rahat käytetään viisaasti ja tehokkaasti. Excuse me. Uh, <clears throat> la parole est pour Madame Rouva Zimmer, olkaa hyvä. De Gouet yhtyneestä vasemmistosta. Kiitoksia herra Pipaks. Me odotamme teiltä eurooppalaisen väsyneen taholta, että te komissaarina ponnistelette konkreettisesti, ja tuotte oman toimintapaketteja, jotta vuosittahan näin äh, kehitystavoitteet voidaan 2015 mennessä panna täytäntöön. Te olette hyvin yleisesti vastanneet, että teidän tehtävänne komissiorina toimisten YK-konferenssin kanssa yhteistyössä. Mutta me näemme, että EU on tässä kyllä johtavassa, maailmanlaajuisessa johtavassa roolissa. Ja haluammekin juuri, että Kööpenhaminan jälkeen ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja myöskin ympäristökriisin vastainen taistelu, se kiitettäisiin myöskin sitten sosiaalisiin ja köyhyysasioihin mukaan. Tämä on meille tärkeä asia. Ja sitten myöskin on mielestäni tärkeää, että eurooppalainen kehitysyhteistyöpolitiikka, sillä on tärkeä rooli myöskin kokonaisessa, kokonaiskuvassa Euroopan unionin politiikkojen puitteissa, että myöskin tässä panette tämän asian täytäntöön. Odotamme myöskin sitä, että voitte myöskin vastustaa niitä jäsenvaltioita, jotka pyrkivät siihen, että, kehitysyhteistyöpolitiikka jäisi sitten talouspolitiikan alla, alle eräissä maissa. Me odotamme myöskin teiltä sitä, että te komissaarina näiden neuvottelujen, kotoneuvottelujen yhteydessä – ja muissa neuvotteluissa voitte myöskin ottaa mukaan sen, että julkinen rahoitus ja julkisten tahon rahoitus ottaa huomioon. Kiitoksia. Madame Sinclair. Du... olkaa hyvä. Hello. Um, I've looking through... Päivä olen käynyt läpi teidän äh, CV tänne ansiolistanne. Olen huomannut, että teillä on uraa jos olet toiminut kommunistisessa puolueessa ja sitten täällä EU-ssa, joten olette hyvin varmasti toimineet näissä epädemokraattisissa järjestelmissä ja toimielimissä. Panin myös merkille, että te tuette ydinvoimaa. Voitteko myös vahvistaa, että tuette sitä, että jäsenvaltiot voivat täyttää oman energiatarpeensa, mitä tulee ydinvoimalle Olen täysin samaa mieltä kollegani kanssa, mitä tulee. Siis herra Tänokin kysymyksen, kun hän puhui EU-avusta ja sen oikeudenmukaista jakkaamisesta ja jäsenvaltioiden kyvystä käyttää apua. Hiukan huolestuttaa myös nämä neuvot, joita ehkä saatatte saada tässä tehtävässänne herra Linkoorin kautta. Voisitteko selittää hänen roolinsa aikaisemmin on ollut sellainen, että on ollut jonkun oike- ongelmia. Ehkä voisitte hiukan kertoa näistä kysymyksistä tarkemmin. Nous allons maintenant entendre le No niin, nyt me sitten saamme kuulla komissaari ehdokasta ensimmäistä kertaa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Minulle on suuri ilo ja kunnia olla tänään täällä teille kertomassa tavoitteistani komissaari ehdokkaana kehitysasioihin. Olen ylpeä ja hyvin innokas tästä asiasta, siitä, miten minkä tehtävän minulle komission puheenjohtaja on ohjannut. Minä ymmärrän, että nämä haasteet ovat entistä suurempia ja hankalampia. Viimeiset maailmanlaajuiset kriisit ovat osoittaneet jälleen kerran, miten globalisoituneessa ja toisiinsa liittyneessä, toinen toisiinsa liittyneessä maailmassa me elämme. Ja jotka, ne, jotka ovat sitä mieltä, että meidän täytyisi eh, eristäytyä köyhy, köy, köyhtyneistä valtioista täysin, ovat täysin väärässä. Meidän täytyy auttaa kehittymässä olevia valtioita taistelemaan köyhyyttä vastaan ja auttaa niitä myös, myös käyttämään mahdollisuuksiaan. Se on meidän vastuullamme, mutta se on myös meille hyväksi, koska on sy- syytä kehittää yhteistyöpolitiikkaa. Development policy. Seuraavat viisi vuotta ovat ratkaisevia EUn kehityspolitiikassa, kun luodaan korkean edustajan paikka, samoin ulkosuuden hallinto EUlle. Tämä edustaa kaikki suurempaa mahdollisuutta, yhä suurempaa merkitystä EU-lähetystölle, edustustoille ympäri maailmaa ja antaa todellisen mahdollisuuden vähentää sirpaloitunut, sirpaloitunut tavaa jakaa apua ja käyttää sitä. Samaan aikaan kuitenkin meidän pitää selvästi pitää mielessämme kehityspolitiikkamme tavoitteet, joka on köyhyyden juuriminen pois maailman epäsuotuisilta alueilta ja maista. Meidän täytyy käyttää hyväksemme synergioita ja tehokkuutta, jota saadaan tuloksena uusista järjestelyistä ilman kuitenkin toimimatta niin, että kehityspolitiikka nähtäisiin millään tavalla pelkästään välineenä saavuttaa muita laajempia poliittisia tavoitteita EU:ssa. Tämä on tärkeää ei vain EUn kannalta, mutta yhtä lailla kumppaneillemme kehitysmaissa. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta jos haluamme säilyttää uskottavuutemme heidän silmissään. Tämä näkemys tuli selväksi herra Barroson puheenvuorosta, kun hän äh, kirjastaan minulle, jossa hän totesi, että hän on päättäväisenä päättänyt säilyttää EUn roolin kehitysmaailman äh, tärkeänä rahoittajana. Seuraavan viiden vuoden aikana toiminta on tärkeää, koska meidän täytyy vastata haasteeseen pitää vauhtia maailmanlaajuisesti yllä, jotta voidaan lisätä kehitysapua, kun edessä on kriisejä eri aloilla. Painopisteen täytyy olla enemmässä, paremmassa, nopeammassa avussa. Nyt haluaisin korostaa joitakin pääprioriteetteja, joita tulee käsittelemään, jos minut vahvistetaan virkaan. Ensinnäkin vuosituhat kehitystavoitteiden onnistuminen. Meillä on vain viisi vuotta aikaa saavuttaa nämä olennaisen tärkeät tavoitteet ennen vuotta 2015, kun tarkistetaan vuosituhat kehitystavoitteita. Meidän täytyy onnistua. Minä tiedän, että tämä on vaikeaa, mutta nämä ovat vakavissaan tehtyjä lupauksia, ei ole kysymys vain epämääräisistä pyrkimyksistä. Tämänhetkinen kuva ei anna varaa itsetyytyväisyydelle päinvastoin. Jotakin edistystä on saatu aikaan Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Karibian alueella ja joissakin Afrikankin maissa. Mutta Saharan puoleissa Afrikassa ollaan pitkällä jäljessä muista. Kumuloituneet vaikutukset hiljattaisista kriiseistä, energia-, elintarvike-, en, talous- ja rahoituskriiseistä jopa vaarantavat niitäkin saavutuksia, joita tähän mennessä on saavutettu. Joten toinen avaintavoitteeni pyrkii varmistamaan sen, että teemme sen, mitä myös olemme luvanneet. Jotkut jäsenvaltiot vähentävät virallista kehitysapuaan budjeteistaan tuloksena rahoituskriisistä. Tiedän, että kansalliset talousarviot ovat paineen alla, mutta jos emme pidä kiinni lupauksistamme kehitysavun kohdalla, kuinka voimme odottaa, että kehitysmaat ottavat kumppanuuden vakavissaan? Jos minusta tulee kehitysyhteistyökomissaari, teen kaikkeni, jonka voin, kehottaakseni jäsenvaltioita pitämään lupauksensa, joita ovat tehneet. Tämä on erittäin tärkeä kysymys meille ja etujemme mukaista. En tule epäröimään nimeämään erittäin selvästi niitä jäsenvaltioita, jotka eivät täytä sitoumuksiaan. Kolmas avoin tavoitteeni koskee avun tuloksellisuutta. tulen tekemään työtä kovasti, jotta varmistamme sen, että kehitysyhteistyöohjelmamme mahdollistavat sen, että pystymme vastaamaan todellisiin tilanteisiin kumppanimaissamme paikan päällä. Aivan yhtä tärkeää on, että on eurooppalaista konsensusta kehityspolitiikasta. Tämä on alkanut muodostua. Ollaan siirtymässä 28 rahoittajasta siis 27 jäsenvaltiota ja komissio, jotka usein harjoittavat päällekkäistä politiikkaa ja saadaankin tämän sijaan aikaan kunnollista eurooppalaista lähestymistapaa ja siirrytään antaja-saaja-suhteesta kumppanuuteen, joka on aitoa. Tulemme jatkamaan työtä myös kansallisten järjestöjen kanssa sillä edellytyksellä, että niillä on selkeä lisäarvoa tarjottavata ja selkeä näkevyys Euroopan, eurooppalaisen veronmaksajan suuntaan, mutta paljon paljon enemmän täytyy vielä tehdä, jos me haluamme saavuttaa tavoitteemme. Hiljattaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että me voisimme saavuttaa jopa 9 miljardia euroa kokonaisvaltaista kansainvälistä apua, jos olisimme tehokkaimpia joka vuosi. Minä haluan antaa uutta poliittista vauhtia tälle asialle. Tämä on kysymys, johon liittyy, joka liittyy uskottavuuteen ja tilivelvollisuuteen suhteessa kansalaisimme aivan yhtä lailla kuin se koskee kumppaneitamme kehitysmaissa. Neljänneksi, EUn, avun tuloksellisuus on myös asia, joka on tärkeä kumppaneillemme. Ei kannata antaa ollenkaan apua, jos sitten nähdään, että maa itse myy omia luonnonvarojaan näin e- eväten tämän tulevilta sukupolvilta sen sijaan, että kehittäisi luonnollista vaurauttaan kohtuullisella tavalla, joka johtaa teollisuuteen, kehitykseen, työpaikkoihin – pyrkimys kasvuun työpaikkoihin on aivan yhtä relevantteja kehitysmaissa kuin EU-sakin. Yksi, jos minusta tulee komissaari, tärkeänä kysymyksenä tulen näkemään sen, että aina kun on mahdollista, niin tuki, jota myönnämme, sitä käytetään sellaisella tavalla, että se luo pitkän aikavälin taloudellista kehitystä. Sitten viides prioriteetti koskee poliittista johdonmukaisuutta kehitysyhteispolitiikassa. Teen kovasti työtä varmistaakseni sen, että kaikki EU-politiikat todellakin sisältävät myös kehityspoliittisen ulottuvuuden, on kyse kaupasta, maataloudesta, kalatalouspolitiikasta tai monista muista kysymyksistä. Olen tietoinen siitä, että tämä ei aina tule olemaan mitenkään helppoa, mutta voitte luottaa tässä päättäväisyyteeni. Kuudentena olen päättänyt sen, että EU-kansalaiset voivat olla ylpeitä siitä, mitä teemme kehitysyhteistyöpolitiikassa. Me annamme noin 60 prosenttia globaalista virallista kehitysavusta. Kuitenkin vain 22 prosenttia maailman BKTstä on peräisin EUsta. Mutta meidän pitäisi olla myös ylpeitä siitä tavasta, jolla näin toimimme. Meidän kehityspolitiikkamme perustuu eurooppalaisiin arvoihimme, kuten solidarisuuteen, demokratiaan, perusihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja noudattamiseen, oikeuteen saada koulutusta, oikeuteen saada terveyshoitoa. Me emme keskitä, keskity siihen, että puolustamme puolustuspolitiikkaamme tai kauppatavoitteitamme, emmekä, emmekä hyödynnä raaka-ainelähteitä. Me annamme kehitysyhteistyöpolitiikkaa, jotta voimme vähentää köyhyyttä, jotta voisimme auttaa tämän maailman köyhimpiä. Tämä on meidän ainutvaltaista vahvuuttamme. Lisäksi haluan jatkossakin keskittyä siihen seikkaan, että perusihmisoikeuksien noudattaminen ja kunnioittaminen, erityisesti naisten oikeuksien noudattaminen, on olennainen osa eurooppalaista, eurooppalaista kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Meidän täytyy tehdä varmaksi se, että apu, jota myönnämme, todellakin on tehokasta ja tuloksesta johtaa köyhyyden vähentämiseen, ei köyhyyden hallintaan. Mikään maa ei voi odottaa onnistuvansa siinä, että vetää itsensä pois köyhyydestä samalla kun epää itseltään tavallaan puolen väestön tehokkaan panoksen. Hyvät naiset ja herrat, minulla ei nyt ole aikaa kattaa kaikkia kysymyksiä, joista haluaisin keskustella. Todellakin lista on tässä vielä kaikkea muuta kuin kattava. Luotan, että pystyn jatkossa tarkastelemaan muita kysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta, tarvetta varmistaa, että kun pyritään auttamaan kehitysmaita, tämä on kaikki lisäystä, eikä mitenkään korvaa tämänhetkistä kehitysapua. Toimimme yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja niin edelleen. Mutta minä kuitenkin toivon, että nämä lyhyet kommenttini ovat korostaneet, kuinka päättäväinen olen sen suhteen, että haluan ylläpitää eurooppalaisia arvoja, joita se on kehittänyt itselleen jo, jo tapaan, jolla se pyrkii vähentämään globaalia köyhyyttä. Haluaisin lopuksi mainita, että on todella tärkeää saada aikaa todellista kumppanuutta komission ja parlamentin välillä kehitystä politiikassa. Kun teemme yhdessä ja keskustelemme politiikosta jo alkuvaiheissaan, on yhtä tärkeää kuin käytännön toteutus. Luotan tässä teidän tukenne ja toivon, että voin eh, jatkossakin luottaa tähän valiokuntaan sen jäseniin. Minulla tässä mitään salattavaa. Olen jatkuvasti ta- alusta lähtien taistellut riippuvaisuuden itsenäisyyden vuoksi ja uskon vakaasti, että olen antanut oman va- vaatimaton vaikutuksen itsenäisyyden puolesta. Myös komissaarin työssäni voitte minua arvostella. Minulla ei ole mitään kätettä, kätkettävää. Uskon, että tiedätte kaiken minun henkilöstäni, joten minulla ei ole mitään luurankoja kaapissani. Kiitoksia huomiostanne. We now have our first catch the eye session that can only be related to the term. Ja sitten voimme käydä ilman puhelistaan, että voit puhua näistä asioista ilmastonmuutos, kehitysmaissa ja muut tässä mainitut aiheet. Viisi minuuttia on yhteensä tähän seuraavaan keskusteluun varten. Siis menettely ilman puhelistaa. Arno, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissaari ehdokkaalle ja kiitos erityisesti tästä hyvin suorasta ja henkilökohtaisesta vastauksesta, jonka juuri äsken meille annoitte ja myös kirjallisesti. Me tunnemme teidät toki jo hyvin. Me voimme tästä nyt esittää teille kysymyksiä muutamista asioista. Te olette juuri puhuneet näistä rahoituskysymyksistä, joiden pitäisi auttaa kehittymässä olevia valtioita ilmastonmuutosta torjumaan. Ja tämä ei kuitenkaan pitäisi olla osa muusta rahoituksesta, vaan lisärahoituksena. Me erityisesti haluamme tätä uutta rahoitusmekanismia ryhtyä käyttämään parlamentissa. Olen pahoillani, mutta aika loppuu. you have the floor. Argentiini, olkaa hyvä. On financing for climate change. Kiitoksia puheenjohtaja ilmastonmuutoksen rahoitus, mitä tulee tämän ilmastonmuutoksen lisärahoitukseen? Ja voitko taata sen, että EUn osuus tähän ilmastonmuutoksen rahoitukseen on täysin uutta rahoitusta, eikä ole jo mainittu aikaisemmin mainittua rahoitusta? Monsieur le, euh, monsieur le commissaire désigné, vous savez la... Komissaari ehdokas, olkaa hyvä. Niin, minä haluaisin vastata tähän kysymykseen, totta kai me olemme esittäneet tämän 0,7 prosentin ehdotuksen vuoteen 2015 mennessä ja me haluamme pitää tästä ehdotuksesta ja tavoitteesta kiinni. Tämä ilmastonmuutoskysymys on tullut sitten sen jälkeen ja kaikki nämä lupaukset lisäksi, eli kyse on lisärahoituksesta näille kehittymässä oleville valtioille. Kyse ei ole samoista tehtävistä ollenkaan. Voidaan ajatella, että ilmastonmuutos ja köyhyys, ne ovat linkittyneet toinen toisiinsa, mutta ei kuitenkaan aivan suoraan. Ja sitten näistä veroista olen samaa mieltä. I believe that climate... Minä uskon, että ilmastonmuuton rahoituksen se pitää olla lisärahoitusta, koska puhutaan 0,7 2005 mennessä. Nyt ollaan vasta 2010 jo menossa. Ja, ja muuten me rikomme kyllä lupauksemme siitä, mikä me olemme luvanneet jo aikaisemmin jo 2005 mennessä. Mm, Hall, Hall, you have the floor. Rova Hall, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. It's good to hear you confirm that... Se on hyvä kuulla, että vahvistatte sen, että ilmastonmuutosavun pitää olla täydentävää, mutta oletteko sitä mieltä, komission laskelmat ovat täsmäävät? Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi ehkä pohtia sitä, että kehitysmaat tarvitsevat enemmän varoja ja rahoitusta, ja koska kerran täällä Euroopassa olemme todenneet, että ennakkorahoitus on tär- tärkeä e- energiatehokkuuden puolesta, ja komissio on itse tämän jo tähän on varautunut parole. Herra Görens, olkaa hyvä. Niin, minä haluaisin palata tähän rahoituskysymykseen ilmastonmuutosasioissa. Kööpenhamn ikään kuin osoitti sen, mitä olemme mieltä. Unioni on hyvin eh, hankala tässä asiassa myös. Tässä juuri äsken desirotti esille juuri tämän rahoituskysymyksen ja sitten tämä toinen kysymys, johon monet jäsenvaltiot ovat puuttuneet unionissa. Minun mielestäni tässä täytyy nyt jo unohtaa tällainen eh, mielipiteiden eroavaisuus jäsenvaltioiden välillä ja saada selkeä katsaus. Sitten Rouva Keller, olkaa hyvä. Um, thank you. I completely agree on your Kiitoksia. Olen samaa mieltä tässä lisärahoituksen suhteen, mutta täällä jäsenvaltiot toteavat, että taistelu ilmastonmuutoksen on näissä olemassa olevissa virallisen kehitysavusrahoissa jo mukana, että miten voimme estää, että etelän tapahdu? Komissaari Erukas, olkaa hyvä. On Mrs. question, I think... Mielestäni loppu tapaus, jonka teimme, on sellainen, jonka pidämme. Teknisesti on tarvetta paljon suuremmatkin määrän rahaa, mutta nyt me olemme ennakoineet vain kolmen vuoden rahoituksen 2012 asti olemme aika kunnianhimoisen kulpauksen tehneet ja aiomme myös täyttää sen. Tämä on siis valtava haaste. Ja sitten toinen asia, mitä tulee 2020 vuoteen, uskon, että tämä on, tässä on kyseessä huomattava summa. Tässä ei vain luvata rahoja, vaan pitää ymmärtää toteuttaa myös konkreettisia tavo- projekteja. Siis on myös iso haaste käyttää nämä varat. Sitten herra Görensin kysymykseen. Uskon, että olemme tehneet hyvän ehdotuksen Kööpenhaminassa. Teimme paljon työtä ja valmistimme erittäin johdonmukaisen kannan. Minä uskon, olen tietysti itsekin hiukan pettynyt Kööpenhaminan tuloksiin, mutta uskon, että osoitimme siellä vahvuutemme. Olemme hyvin valmistautuneet Kööpenhaminan konferenssiin. Nyt meidän pitää jatkaa tällä linjalla, jonka valmistimme ennen Kööpenhaminaa. meidän pitää jatkoa, jatkaa kunnianhimoisesti jotta saadaan aikaan globaali sopimus ilmastonmuutoksesta. Sitten Rouva Kellerin kysymykseen On erittäin selvää, että hallitusten ja valtioiden päämiehet joulukuussa vahvistivat sen, että tulevat pitämään kiinni lupauksensa ja sitoumuksensa, koska nämä maat kärsivät tästä kriisistä. Koskaan ei tästä irtauduttu, että rahat, ilmastonmuutokset tulisivat täältä. Tämä ei ole siis mikään konkreettinen kysymys, jotkut, tämä ei ole totta, josta puhutaan. Mielestäni meidän pitäisi todellakin pakottaa jäsenvaltiot pitämään kiinni lupauksista. Niin he ovat luvanneet tämän varsin selvästi. Koskaan ei luvattu sitä, että varat ilmastonmuutoksen olisivat, olleet oma kysymyksensä ja muu osa muuta. No. Olen paljon mitä jatkaa. Sitten meillä on kolme minuuttia herra Kasmarikille ensiksi kolme minuuttia 30 sekuntia. Olkaa hyvä. Sarzu, on pytanie dotyczące e, DCI reforma. Niin, minä haluaisin kysyä teiltä tästä instituutio uudistuksesta, joka tulee Lissabonin sopimuksen pohjalta, mitä voidaan käyttää paremmin, tehokkaammin kehitysyhteistyövaroja. Mutta eikö tässä ole riski olemassa, että tämä menee sitten tänne YK-komission tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaan? Eikö nämä pitäisi jotenkin yhdistää sillä tavoin, että ei tässä eri maita käsitellä eri tavoin? Jos teidän mielestänne tässä ei ole mitään riskiä, niin kuinka tämä voitaisiin nyt koordinoida niin, että kaikki edunsaajat saavat samalla tavalla tukea? Minuut 45. Olkaa hyvä, komissaari Ehdokas. Teillä on minuutti 45 sekuntia aikaa niin se, että on luotu aikaan korkea edustaja ja ulkohallinto, tämä on suurin mahdollisuus EUlle. Se pystyy selkeämmin puhumaan yhdellä äänellä. Minä uskon, että sopimuksessa myös asetetaan kehitysyhteistyöpolitiikka EUn toimivaltuuteen. Kehitysyhteistyö komissaarin tulemaan olemaan vastuusta kaikesta suunnittelusta tällä, tällä politiikan saralla, erityisesti millaisia ohjelmia suoritetaan. Olen vastuussa kehitysyhteistyöpolitiikasta. Minä tulen seuraamaan arviointia kaikissa kysymyksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että horisontaalinen politiikka eh, ja ehdotukset siihen teen minä, kun otetaan huomioon erityinen tilanne rahas, varoissa, jotka haluaisimme budjettiin. Minä olen vastuussa ohjelman, laatimisesta ja pystyn hyvin myös puolustamaan kehitysyhteispolitiikan tavoitteita. Arkkitehtuuri on nyt tavallaan perustettu, se pitää vielä parantaa, mutta perustekijät, jotka säilyttävät kehitysyhteispolitiikan yhtenä pääpolitiikan saarana EUsta, pohja tälle löytyy ja parlamentti varmasti toimii myös valppaana. The follow-up question? No. Onko teillä jatkokysymyksiä tähän? Ei. Okei, okay, hyvä. Mr. Peebox, poverty Herra Peebox, eh, köyhyys on tuohtu siitä vaikka usein, että eh, rikotaan räikeästi ihmisoikeuksia, jotkut pienet ryhmät ovat eh, johdossa ja käytetään omia etujaan. Mikä on teidän ajatuksenne avun ehdollisuuteen Miten voitaisiin vaikka Eritreaa painostaa siinä, että apu käyttäisi täällä maassa vasta siinä vaiheessa, jos ne pystyvät parantamaan ihmisoikeustilannetta? Well, I think we have improved a lot in the... Niin, minusta kyllä me olemme paljon kehittyneet kehitysyhteistyöasioissa menneisyydessä. Meillä on kotona kaksi artikla, jotka katsovat näitä asioita. Meillä on artikla 8, jossa puhutaan poliittisista keskusteluista, ja artikla 6, jossa kun puhumme näistä asioista, niin silloin katsotaan myöskin, että ihmisoikeusasioita ei saa rikkoa. voimme opettaa avun antamisen. Kun puhutaan avun ehdollisuudesta, kun me ehdotamme sitä, niin se, saa, se kyllä on olemassa tämä arkkitehtuuri jo täällä järjestelmässä. Ja me teemme poliittista keskustelua tässä asiassa. Enkin voimme selkeästi osoittaa myös heille, mitä odotamme näiltä mailla. Jos tämä maa hyväksyy nämä säännöt, niin silloin hyväksyy myöskin sen, että ne pannaan täytäntöön sillä tavoin, että he eivät mitenkään loukkaa ihmisoikeuksia tai demokratia-ajatuksia. Koska meillä on sitten tämä artikla 6, jossa todetaan, että voidaan suoraan vetää yhteys näihin asioihin. Koska tässä vaiheessa kun on kyseessä riippumaton maa, eikä tällä voi laittaa liikaa ehtoja taas toisaalta, eikä tämä ole kunnianarvoista toimintaa heidän kohtaan. Tiedän, että tämä olisi kyllä kaikkein eh, tehokkainta, mutta kaikkein tehokkain tapa toimia on välttämättä paras tapa toimia. Ja sen lisäksi tuomme myöskin kansalaisjärjestöjä. On tärkeää, että myöskin nämä ei-valtiolliset järjestöt ovat mukana tässä – sellaiset järjestöt, jotka toivat näissä maissa, heitä voidaan tukea. Ja sitten myöskin voidaan tukea maan kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Täällä on kyllä monta toimijaa, jotka voivat olla yhteistyössä. Eritrea on jatkuva kysymys tapetilla ja mietimme myöskin Eritrean ja ihmisoikeuskysymyksiä jatkossakin. Emme koskaan perännyt tässä, mutta ei minä koskaan ihan suoraan ehdollisuuteenkaan One example then of a Kantaa yhden esimerkin kehitysmaasta, joka teidän analyysien mukaan ansaitsee enemmän rahoitusta EUsta. Uh, um, I'm starting my work. No niin, aloitan nyt kohta työni, että voin olla tässä vaiheessa. Kaikki maat ovat samalla linjalla, joten käsittelen niitä samalla tavalla yhtä reilusti. Ja, ja te, näin myöskin, jos minut hyväksytään virkaan. Mutta ilman muuta minun kiinnostukseni kiinnitty niihin maihin, joiden se toimitaan täällä jo tällä hetkellä Nigerin kanssa esimerkiksi, jossa nähdään selvää, että demokratia on siellä vaarassa. On kuusi maata, on käytettyä tähän artiklaista kuusi ja näitä maita tullaan katsomaan tulevaisuudessakin. Kongon tasavalta myöskin yksi sellainen maa, jota minun kollegani on jo aikaisemmin katsonut. Tämä työ jatkuu jatkossakin. You have the floor. Görings, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Köyhyys on konfliktien yksi syistä. Se on sekä syy että seuraus kylläkin konflikteissa. Ja sitten jos te, teidät valitaan nyt komissaariksi, te voitte näitä konflikteja estää torjumalla köyhyyttä ja kysyisinkin, miten aiotte näin toimia näissä tehtävissä. Tämä on nyt kysymykseni Eikö tämä tarkoita sitä, että te olette itse asiassa tärkeämmällä paikalla kuin muut komission jäsenet, esimerkiksi kauppakomissaarin ja ihmisoikeusasioiden edellä. Piipaloks, olkaapa hyvä. Niin olisi suuri houkutus sanoa kyllä, mutta uskon, että oikea vastaus on kuitenkin kumppanuus sekä kauppakomissaarin sekä maatalouskomissaarin ja kalastuskomissaarin kanssa. Eh, on tietysti selvää, että on ihan typerää antaa rahaa ja sitten toisella eh, kädellä toisen politiikan alan kautta ottaa tuo sama raha takaisin. Eh, sehän ei ole järkevää. Kaiken kehityspolitiikan tavoitteena on köyhyyden torjuminen ja köyhyyden poistaminen. Tuo, tuossa, tuossa politiikassa me tarvitsemme muiden politiikkojen yhteiseloa ja tarvitsemme yhteisymmärrystä koko kehityspolitiikassa. Se on suu, meillä, meidän täytyy päästä eteenpäin tässä kysymyksessä Tämä on tietysti vanha käsite, mutta me olemme kuitenkin vasta vuoden 2005 jälkeen ryhtyneet tätä politiikkaa todella toteuttamaan. Ja, eli näin on olemassa jotain politiikkaa jo luotuna, mutta on kuitenkin vielä paljon parannettavaa tässä tämän politiikan sisällä. Ja kuten jo sanoin, niin minä edustan komissiota Mm, ulkoasiainneuvostossa. Ja siellä on hyvät mahdollisuudet sanoa, odottakaa, odottakaa, ei, tämä käy, tämä on kehitysyhteistyöpolitiikkaamme vastaan. Siellä minulla on paljon vaikutusvaltaa myös jäsenvaltioihin päin, ei pelkästään mm, näihin, mm, ei pelkästään komission sisällä, vaan myös ministeri, ministeri, ministereihin päin, jotka vastaavat kehityspolitiikasta. Tällä hetkellä Etelä-Sudanissa on konfliktitilanne. Mitä voidaan tehdä täällä EU-ssa, jotta toimittaisiin hieman tehokkaammin kuin Ruandan suhteen tai Darfurissa onnistuttiin? Ja ohimennen muistuttaisiin, että Sudanin eteläosassa jo 1,5 miljoonaa ihmistä on kuollut. Olkaa hyvä. Niin tosiaan me olemme tuolla alalla humanitaarisia tehtäviä hoitaneet, ei pelkästään komissiossa, vaan myös jäsenvaltioissa. Minun mielestäni Sudanin tapauksessa on tärkeintä tukea YK työtä, koska tämä on globaali konflikti ja meidän täytyy kaikkien toimia samaan suuntaan sekä Yhdysvaltain, kiinalaisten ja eurooppalaisten yhdessä. Eli yhdistyneissä kansa, kansakunnissa meidän täytyy yhdessä toimia Sudania auttaaksemme. Madame Levin, vous avez la parole rouva Lövin, olkaapa hyvä. Tack så mycket, herr Pibalks. Eh, ni talade till min stora glädje om... Eh, Kiitoksia, herra Pibalks. Te kerroitte tästä politiikka-alueiden koherenssista ja mainitsitte kalastuksen. Teillä on kalastussopimus kolmansien maiden kanssa. Ja näihin sopimuksiin tietenkin liittyy paljon rahaakin. Ja usein nämä ovat myöskin kehitysmaita, joissa on myöskin ollut liikakalastusta. Ja on hyvin vaikeaa kuitenkin näiden kyseisten maiden saada tarpeeksi kalaa itselleen käyttöön. En tiedä, mikä näiden kalastussopimusten rooli on kehitysyhteistyöpolitiikassa. Tulisitko katsomaan tätä tulevaisuudessa, että näitä somuksia katsotaan myös? Ja oletko te mieltä, että kalastus ja nyt puheenvuoron päättyy. Well, I think we have improved also in fish. Mielestäni olemme myös kalataloudessa parantaneet toimintaamme. On myös kalastalouskumppanuuksia ja sopimuksen nimi vain ei ole muuttunut, vaan myös kumppanuussopimuksien kautta annamme tukea kehittää liittyessä kansalliselle kaatolospolitiikalle, koska loppujen lopuksi kalataloudella on tärkeä rooli näissä maissa. Ensinnäkin se antaa elintarvikkeita heille itselleen, mutta se on myös kaupan kannalta merkittävä, joten minä uskon, että pitkän aikavälin politiikkamme kalatalousyhteistyössä on siinä, että nämä maat kehittävät riittävää, riittävää valmiutta äh, harjoittaa kalataloutta ja myös myydä. Sillä jos kumppanuus otetaan huomioon vain tietyt kiintiökysymykset ja lisäosat. Siis me emme yritä ottaa pois näitä kalavaroja, joita siellä pystytään kalastamaan, joten pyrimme varmistamaan, että nämä maat pystyvät käyttämään kalataloutta yhtenä kestävänä tulolähteenä. Me tiedämme, että EU-ssa tulevien viiden vuoden aikana meidän pitää valmistaa valmistautua muutoksiin taloussektorilla. Ja on varmin, varsin selvää, että minä joudun seuraamaan juuri tätä politiikkaa. Se ei pidä vaarantaa sitä, mitä kehitysyhteistyöpolitiikassa saamme aikaan. Tiedän, että kaikki ei ole täydellistä, mitä tulee kalataloussopimus, sopimuksen täytäntöönpanoon ja kiinnittäisikin kollegojen huomiota tähän asiaan. Uskon, että tämä on asia, joka kuuluu tälle komissaarille. Meidän pitää identifioida ongelmapaikat, Thank you, Aika lauppahuja, mutta teillä on jatkokysymys tähän vielä, olkaa hyvä. Om conditional... Kiitoksia. Te puhuitte ehdollisuudesta. Ja tähän liittyy myöskin aikaisempikin kysymys. Täällä Kiinapisa on Marato ja muutkin kanssa on tehty sopimuksia. Ja sitten näissä on tapahtunut vallankaappauksia ja demokraatio on vaarassa. Onko teillä jotain kriteereitä sen suhteen, minkä maan kanssa voi asumuksia tehdä? Have had uh, well the first uh, introduction to Africa when I was with Louis Michel. Niin tein ensimmäisen matkan Louis Michelin kanssa Afrikkaan ja Louis Michel silloin teki kovasti töitä sen eteen, että katsomukset todellakin ne pannaan täytäntöön Mauritonien kanssa meidän kokonaispolitiikan puitteissa. Teimme sen ja tulemme jatkamaan tätä myöskin tulevaisuudessa ei voida tehdä niin, että tällaisessa tehdään yhtä asiaa ja muissa politiikassa muita asioita. Että minä itse koin tämän, tämän asian kyllä paikan päällä. Ja näin todellakin, että nämä asiat, niitä ei voi koskaan täysin erillään käsitellä toistaan. 45 seconds. Uh, Madam President, uh, Commissioner Designate. Puheenjohtaja komissaari, joka halusin puhua Kiinasta. Tämä on selvästikin maa, jossa ehdollisuutta ei sovelleta kehittää ihmis, ihmisoikeuksiin mutta he voivat rahoittaa omaa kehitystään. He voivat, pystyvät isännöimään olympialaisia, se maksoi valtavan summan rahaa ja nyt Kiina on myös huomattava avunantajamaa Afrikassa silti Kiina saa vielä EU-apua. Intia tsunamin jälkeen ei ottanut vastaan EUn apua jotta oltaisiin voitu korvata tsunamin tuottamaa vahinkoa. Mikä politiikkanne olisi ma- suurta maata kohtaan, kuten Kiinaa kohtaan, ja tähän apuinta vieläkin annamme? Mitä tulee, pitäisikö käyttää kokonais BKT vai per capita BKT, koska on mahdollisuuksia, että Kiina, Intia tulevat todellakin lisäämään vaikutusvaltaansa? am definitely very glad that... Olen tyytyväinen siihen, että monet kiinalaiset pääsevät köyhyydestä eroon ja te olette onnistuneet tässä, on hyvä asia. Mutta, mutta on myöskin monia alueita Kiinassa, joissa ihmiset ovat erittäin köyhiä. Tietenkin meidän ohjelmamme pyrkii katsomaan näitä asioita. Ei mitään suuria, laajoja ohjelmia tällä hetkellä enää ole. Niin, kun me katsomme sitä keski-pitkäaikavälin tavoitteita, me tulemme katsomaan sitä uudestaan tätä asiaa, tulemme näissä pohtimaan, mutta ilman muuta selvää, että minun politiikkaan keskittyy kaikkein vähiten kehittyneisiin maihin. Meidän pitää keskittyä niihin maihin, joilla on kaikkein tarpeita. Koska vain tällä tavoin voimme antaa suurta lisäarvoa. Tämä olisi minun vastaukseni teidän kysymykseenne. What question, Mr. Follow-up. I'm interested as well on... Minua kiinnostaisi myös aikaisemman kysyjän kysymys, mitä tulee komennusketjun ulkohallinnossa. Teillä on, ovat omat työntekijänne tässä EUn edustustorakennelmassa tai lähetystössä, miksi näitä kutsutaankin varmaankin myös tähän liittyy muuta hierarkiaa ja sitten he ovat vastuussa jatkossa teihin ja EU-suurlähetys on vastuussa Baronitar Astonille. Näettekö minkälaista mahdollisuutta konfliktille, kun ajattelette teidän omia kehityspoliittisia tavoitteita ja po- po- Rova Ashtonin ulkopoliittisia tavoitteita? Onko niin välillä jonkinlaista konfliktitilannetta? Well, uh, niin. Osittain tämä tilanne on olemassa tänään, että komission edustustojen ovat Relexin alaisia ja sitten taas kehitysyhteistyö, edustajat ovat taas kehitysyhteistyökomissaarin alaisia. Ei tämä tilanne ole niin uusi toimi myöskin edellisen korkean edustajan Solanan kanssa ja myöskin poliittiedustajan kanssa, Louis Michelin kanssa. Tämä oli aina tiimityötä. Voin antaa teille käytännön esimerkin tästä. Artikla 6 soveltaminen. Minä, minä ottaisin sitä kollegiolle sitten muiden kanssa yhteistyössä, että mitkä se Niinkin kehitysyhteistyötä. Minä olen nyt vastuus niistä sitten budjetin valvontavaliokunnalle teille, mutta kokonaisarkkitehtuurissa Aston myöskin katsoo sitä asiaa yhdessä. Joskus minä teen ehdotuksen, joskus Aston tekee tämän ehdotuksen. Mutta joka tapauksessa tästä tulee hyvä hedelmällinen kumppanuus ja uskon, että tulemme toimimaan hyvin enkä usko, että ulkopolitiikka ja kehitysyhteistyöpolitiikka taistelevat toisiaan vastaan paikan päällä. Herr Pivax, in Ihren Beziehungen... Herra Pivaks, äh, teidän suhteenne kehitysmaihin, niin täällä puhutaan aika usein se, että julkiset palvelut ja infrastruktuuri pitää avata muille. Ja voin tarjota kysymyksen, jonka tein viisi vuotta sitten teidän edeltäjällenne mikä teidän kantanne on sen suhteen, että tämä jatkuva painostus näihin palveluihin tai sitten pääsyt veteen sen äärelle, miten nämä taas liittyvät sitten köyhyyden vastaiseen taisteluun. edeltään, ne totesivat, että nämä palvelut eivät saa olla markkinoiden paineen alaisia. Oletteko samaa mieltä? Mitä tämä sitten näyttää? Onko tämä sitten liberalisoitua vai kansallistettua? yritystä, joka hoitaa vesihuollon. No ei tämä ole meidän tehtävän määritellä, että te, te siellä maassa teette näitä nyt tämän markkinajohtoisesti tai valtiojohtoisesti. Totta kai on mahdollista, että jos on vaikka yksityisiä resursseja käyttävissä, niin totta kai se voi olla hyvä, saattaa olla hyödyllistäkin, mutta meidän etumme on aina se, tai ajatuksemme on se, että, että on tarpeeksi vettä saatavilla, että se on puhdasta vettä. Tämä on kehitysyhteistyöpolitiikan tavoite emmekä pyri määrittelemään sitä, miten politiikka näyttää sisäisesti, vaan se on heidän tehtävänsä tehdä se, mutta tulosten pitää näkyä. Että tästä yleishyödylliset palvelut, niiden pitää toimia. Kyseessä ei ole pelkästään markkinoiden vapauttaminen. Emme ole sellaista politiikkaa koskaan noudattaneet ja tulemme jatkossakin toimimaan tällä kannalla. Tätä kai pyrimme tekemään vuoropuhelua vastaanottajavaltion ja komission ja vaikka jäsenvaltion kesken. Ihnen aber bewusst, dass äh, Oletteko tietoinen kuitenkin, että kotonuun sopimus sekä epäsomukset e että myöskin kehitysyhteistyömandaatti, joka meillä on EU:ssa, juuri puhuu tällaisista yleisöisten palvelujen avaamisesta ja yksityistämisestä. Miten voitte muuttaa näitä perusteita, jos teidän mielestänne tämä ei voi olla EU-politiikan perusta? Vous avez la parole. Pour EPA, uh, de meisten unser Interesse ist eine Niin, kumppanusomuksissa on tietenkin tärkeää tehdä yhteistyötä. Ja tällaiset taloussomukset, kumppanussomukset, siihen liittyvät eh, tietenkin alueellisen yhteistyön edut. Ja Afrikan jäsenvaltiot ovat usein aika erillään toisistaan, mutta tietenkin voisimme yhdessä olla suuren talousalueen. Mutta liberalisointi ei ole koskaan meidän etusijainen asiamme. Me uskomme, että Afrikan valtiot voivat myöskin saada paljon itse aikaa omalla tavallaan. Emme koskaan painostaneet näitä maita, emmekä tule tekemään tulevaisuudessakaan näin. Kotanuun, kotanuun suhteen te tunnettekin tämän työn jo, te tunnette perustan siellä, mutta me pyrimme vain tässä muutamiin pieniin muutoksiin. Me pyrimme jatkamaan sillä tiellä, että toimitaan niin kuin kotonoa somuksessa on tähän mennessä toimittu, ja että toimitaan kehitys, kehittyvien maiden etujen mukaisesti. No, la parole. Kiitoksia. Sitten herra Messerschmidt, 45 sekuntia. Tak for det. Jeg synes, det er lidt for uroligende, så lidt de gør ud af øh, frihandels... Kiitoksia puheenjohtaja. On hiukan huolestuttavaa, että ette puhunut enempää vapakauppa kysymyksistä. Mielestäni on parempi harjoittaa vapaakauppaa kuin mitään muuta antaa, mitä EUsta voitaisiin antaa. Joten mm, mitä oikein olette mieltä siitä, minkälainen EU-strategian strategian pitäisi vapaakauppakysymyksissä olla? Pitäisikö meidän jatkaa monen keskistä prosessia, joka on nyt hiukan jumissa, vai pitäisikö meidän toimia kahden keskisten muiden kumppaneiden kanssa ja solmia sopimuksia ja näistä? Toinen kysymys Afrikasta. Aiotteko te keskittyä enemmän etelä-etelä kuin etelä-pohjoinen akseli, joka on ollut vallalla periaatteellisesti pitkään. Well, it's very clear. Niin, on selvää, että mikään maa edistyy, on eristyksissä. Aina kun valtio on eristetty ja pyrin saamaan kaiken aikaisin tai tarjoamaan kaikki palvelut kansalaisen, se on epäonnistunut. Me tarvitsemme kansainvälistä kauppaa Meillä on myöskin kokemuksia kansainvälistä kaupasta kehitysmaiden kanssa, ja se on, jotkut kokemukset ovat hyviä, jotkut taas huonompia. Jos katsotaan vaikka nyt tässä esimerkkejä, joita on ollut aikaisemmin esillä, niin vaikka kaupan suhteen nähdään, että vaikka 60 prosenttia viennistä on vaikka öljyä tai, tai 22 prosenttia maataloutta ja sitten vain 10 prosenttia jotain tästä korkeampaa tuotantoa, niin nähdään sillä, että tarvitaan pitää vahvistaa näiden maiden kauppamahdollisuuksia. Mutta kumppanuussomuksissa me haluamme rohkaista maita toimimaan yhteistyössä ja luomaan omia markkinoitaan keskenään, koska meidän mielestä on tärkeää luoda potentiaali äh, tähän toimintaan. Ja meidän tarkoituksena on juuri parantaa heidän kaupan käyntimahdollisuuksia, koska kauppa luo taas sitten varallisuutta. Tämä nähdään Kiinassa ja Intiassa. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, mutta emme pyri mikään asettaa mitään vaatimuksia näille maille. Haluaisimme vain hidasta avautumista ja haluamme, että nämä maat osaistuvat kauppaan. Joten uskon, että meidän pitää jatkaa tätä, kun me olemme tehneet sen Karibian maiden kanssa, joka on ollut menestys, mutta meillä on myöskin viisi kumppanuutta, jotka meillä on olemassa siellä. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, mutta voin taata, että jatkamme tällä tiellä. Jos joka tapauksessa epäonnistumme, niin tulen kyllä kertomaan parlamentille tästä. Det er, er for. Fordi er ganske at Tämä minua huolestuttaa, koska on aivan ilmeistä, että monenkeskiset neuvottelut Dohan tai muilla kierroksilla ovat nyt keskeytyneet. Me täällä Euroopassa olemme sitä että maailma on pysähtynyt, niin Amerikka, Mercosur, Intia, Kiina – Etelä-Korea tekevät työtä kahdenkeskisesti monissa kysymyksissä täällä EU-ssa. Me sanomme, että ei meidän pitää kaikkien keskustella ja yhdessä. Todellista kuitenkin on, että monenkeskisyys toimii tässä. Po- toimiiko se, joten haluaisin kysyä tästä. Well, teidän aika loppuu. Herra Piipaks, olkaa hyvä. Me olemme nähneet unionissa, mitä integraatio tarjoaa meille. Se antaa meille paljon. Ja me olemme menossa vaikealla tiellä, mutta onkin paras tiellä meille. Vain tällainen alueellinen yhteistyö, alueiden välinen yhteistyö, se saavuttaa jotain. Jos lähdetään yksin tielleen, se on kyllä kivinen ja pitkä tie. Ja tämän takia me tarvitsemme todellakin alueellista yhteistyötä. Ja myöskin tätä voitaisiin tehdä muillakin alueilla, Saudi-Arabian ja muiden kanssa. Jos ei rohkaista tällaista yhteistyötä, niin syntyy konflikteja. 30 seconds answers. Niitä oli vain 30 sekunnin vastaus, olen pahoillani. Sitten, te olette, te olette siis jäsen täällä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen varapuheenjohtajana AFET-valikunnassa nimeni on Rapasku. Jemenistä on tulossa... Ah, non Anteeksi, nyt tässä oli sitoutumattomien puheenvuoro ensiksi. donc, anteeksi. Niin, me siis jatkamme nyt. On la parole. Ja puheenvuoro sitten muille valiokunnille. Ensiksi AFET, herra Pasku, olkaa hyvä. Teillä on kolme minuuttia 30 sekuntia kokonaisuutenaan. Niin ehkä sitten <laughs> kysyn sen kysymyksen, jonka minä halusin kysyä. So Yemen is becoming a... Siis Jemenistä on tullut helmästä pohjaa terrorismille ja kansainvälinen tilanne tulee tässä ratkaisevaksi. Sain tietoa, että tammikuun lopussa järjestetään Lontoossa konferenssi. Aiotteko te osallistua vai koskeeko tämä vain Lady Astonia vai menettekö te sinne yhdessä? S'il vous plaît, vous avez la parole. Well, Yemen is one... Jemen on yksi hyvä esimerkki siitä, minkä takia tarvitsemme suurempaa yhteistyökykyä Euroopassa. Olemme todenneet, että on maita, jotka ovat tavallaan Orbon asemassa ja Jemen on yksi tällainen. Saa varsin vähän apua erilaisista syistä, mutta on varsin selvää, että meidän täytyy siellä toimia. En nyt sanoisi, että tämä on päässyt, mutta teknisesti voisimme auttaa olisimme voineet toimia paremmin ja Jemen kyllä on nyt meille prioriteetti. Mitä tulee Lontoon konferenssiin tai muihinkaan kysymyksiin, en voi nyt ottaa mitään kantaa, koska minä olen ollut komissaarina viiden vuoden ajan. Olen tutustunut parlamentin kantoihin. Parlamentti tulee itse päättämään ja sitten vasta minä voin sitoutua menemään mihinkään konferenssiin ennen kuin parlamentti on hyväksynyt nimeämiseni. Sehän ei ole vielä taattua. Alors, nous passons la parole à la commission. No niin, sitten siirrymme ulkoasioiden valiokuntaan. Herra Arif, olkaa hyvä. Niin, kansainvälisen kaupan valiokuntaa edustan, ei ulkoasioita. Niin, hyvä komission ehdokas. Nyt kaupan avusta ja kauppatuista haluaisitteko esittää meille yksityiskohtaisen budjettiluetteloesityksen siitä, miten näitä tukia on ohjattavissa kauppapolitiikan kautta kehittyneille valtioille. Viipaus, olkaapa hyvä. Anteeksi, teidän kysymyksenne on hyvin arkaluontoinen ja haluaisin vastata kysymykseen englanniksi. Is one of the issues a bit... Niin, tämä tukiasia on yksi asia, joka hämmentää minua kyllä, koska tämä on vaikea tuki kaupalle. Se tarkoittaa, että tässä vähän vähentäisiin tavallaan varoja, mutta tämä ei oikeastaan sitä, vaan tämä tulee tukemaan siis kauppaa. Ja tämän, tämä on vähän harhaanjohtava kyllä. Tämä on aika uusi kehityspolitiikan alue. Me, me tuemme sitä kansallisissa ö, ohjelmissa ja alueellisissa ohjelmissa, mutta tässä vaiheessa on vielä liian aikaista puhua omasta budjettikohdastaan voin tulla mukaan siihen yhteistyövaliokuntaan ja keskustelemaan tästä asiasta, koska asia on hyvin tärkeä. Ja ymmärrän, että se on hyvin tärkeä asia kyllä meille kaikille. Ja olemme nähneet sitten, että tämän tyyppisen toiminnan tuki on tällä hetkellä noin yksi miljardi. Vasenvaltiot myöskin on yhden miljardin. Mutta meidän pitää sitten jatkaa tätä asiaa. Pitää katsoa sitä vielä. En tässä vaiheessa antaa lopullista vastausta. Voin vain todeta, että se on yksi niitä asioita, joita olen katsomaan hyvin vakavasti. Minusta se on hyvä aloite, mutta meidän pitää todellakin katsoa vielä sitä, miten parhaalla tavalla voimme jatkaa tätä aloitetta. Ja, ja miten voimme taata sen, että me maat voivat osallistua globaaliin kauppajärjestelmään. Tämä on se todellinen tavoite. Tyssem. Kiitoksia. Niin, oliko teillä jatkokysymys? Question alors je change tout, tout, tout. Niin, tämä on hyvin yksinkertainen kysymys. Haluaisin tietää, mitä olette mieltä siitä, että unionin budjettiin pyydetään aina parlamentin puolta samoja vaatimuksia, niin olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne näistä budjettipyynnöistä. Näistä on keskusteltu muutaman vuoden ajan jo. Ja on hyvin hankala mm, nyt käsittää, minkä takia näitä erityisvaroja ei voi vapauttaa. Tähän tarvitaan parlamentin vastaus myös. Ja nyt meillä on sitten nämä monet rahoitusmahdollisuudet, joita voimme käyttää näihin erityistarkoituksiin. Joka kerta komission vastaus on aivan selvä. Eli tämä menee Euroopan kehitys, kaikki menee Euroopan kehitysrahaston kautta. Kiitoksia. Nyt sitten puheenvuoro herra Mitchellille. Kiitoksia puheenjohtaja herra Biipauks. Kun vastasitte kysymyksiin, mainitsitte varmuuden ja itse mainitsin myös yrittäjyyshengen, maaomistajuuden Oletko tietoinen, että Maailmanpankki on sanonut, että Kiina ehkä voi investoida teollisuuteen Afrikassa? Mitä olette tästä mieltä? Näettekö tässä, onko se rooli myös EUlle? Ehkä EU voisi auttaa näitä maita kasvattamaan oman, omat elintarvikeraaka-aineensa. vielä eh, Parol. Kiitos, olkaa hyvä. No, niin. Mainitsin tässä jo AKT-maiden kauppaluvut EU-hun. Tämä 10 prosenttia tästä korkeapalvelutuotantoa on liian vähän kyllä. Jotta tehdään tästä korkeampaa tuotantoa, niin pitää tietenkin investoida paljon. Tarvitaan investointimahdollisuuksia – ja pitää katsoa myöskin, miten rahoitus toimii. Voin tietenkin voin todeta, että osa alstausta on se, että tuettaisiin sitä, että investoitaisiin otan työpaikkoja, ettei pelkästään vain raaka-aineita saataisi kehitysmaista. Totta kai tämä on tärkeä kysymys. Ja minun tarkoitukseni on myöskin vastata tähän, että eh, me katsomme näiden maiden taloudellista kehitystä pitkällä aikavälillä ja sitä lisättäisiin. Eli tämä on yksi tapa edetä, mutta ei ainoa tapa edetä asiassa. Totta kai me katsomme myös tätä elintarvikeasiaa, jonka te mainitsitte. Meidän tämä elintärkeä toimitusvarmuusohjelma, tästä on tehty hyvää kehitystä. Ja totesimme, että me tarvitsemme myöskään pelkästään elintarvikeita elintarvikkeen, vaan myöskin mahdollisuuksia siihen, että elintarvikkeen tuottajat voivat tuottaa paremmin maataloustuotteita. Ja tämä oli yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka voimme toimia tällä kentällä. Thank you. Could I thank the commissioner designate for that reply and that... Kiittää tästä vastauksesta. Ja voinko tästä vetää sen johtopäätöksen, koska olen itse esittelijänä elintarvikevarmuusvälineessä, että olette avoin tällä ajatuksella, että rohkaistaisiin maa omintajuuteen, yrittäjyyteen, tuettaisiin ihmisiä, jotta he pystyisivät itse ruokkimaan itsensä ja ruokkimaan myös perheensä. Anything different than just yes. Niin, kyllä. Tiedän, että maan omistuskysymys on tärkeä haaste. Se on suuri potentiaalikin myöskin. Pyrimme tukemaan meidän ohjelmamme kautta muutamia tähän liittyviä asioita, mutta uskon kuitenkin, että meidän pitäisi myös rohkaista maita ratkaisemaan kysymys, koska tämä voisi luoda paljon varallisuutta ei heillä ole mitään mahdollisuutta kehittyä, jos, he, jos heillä on vielä avoimia omistajuuskysymyksiä. Ja minun aika... Me Latviassa kävimme hyvin kipeän prosessin läpi, nimittäin tämän omaisuuden jakoprosessin läpi. Minullekin tämä oli hyvin kipeä prosessi ja minun pomoni, tämä pääministeri, häntä kritisoitiin paljon tässä, mutta kuitenkin tämä oli talouskehityksen perusta, eli asia pitää katsoa tämä antaa tulevaisuuden kasvulle perusta? Nämä omistajuusoikeudet. Kiitoksia arvoisa komissaari ehdokas. Mehän tiedämme, että ihmisoikeudet ovat hyökkäykseen kohteena no, naisten ja lasten oikeudet kehitysmaissa ja hirrettäisiin esimerkkejä Burundista, Malawista, mitä tulee homoväestöön ja lesboväestöön tämä valiokunta on äänestänyt, jotta vahvistetaan sitä periaatetta, että on tiettyjä ihmisoikeuslausakkeita, joista ei voida neuvotella, ja sitten sanktioita on koskien syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, etnisen äh, alkuperään, vammaan, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen ja koostuu ihmisiin, jotka kärsivät AIDSista. Oletteko samaa mieltä tästä periaatteesta ja pitäisikö kiinni tässä, tästä, kun neuvotellaan esimerkiksi kotonuun sopimuksen uudistamisesta. Olen tästä täysin samaa mieltä. Tästä ei voida neuvotella, koska uskon, että nämä arvot, joille olemme rakentaneet toimintansa, me niin voi rikkoa itse näitä arvoja, jotka meidät vahvoiksi tekevät. Ja argumenttina Kairostaista pelättiin pitää kokous, jossa tultiin siihen. Tultiin näihin tähän tulokseen näistä periaatteista, ei ehkä aivan samassa muodossa kuin te sanoitte, mutta varsin läheisesti lähellä oltiin. Esimerkiksi mainittiin perhe kaikissa muodoissaan ja kokoonpanoissaan. Ja uskon, että tämä on kanta, jonka voisimme ottaa malliksi, koska nämä ovat periaatteita, jotka kansainvälinen yhteisö on hyväksynyt mukaan lukien maat, joiden kanssa me neuvottelemme kotonuun sopimuksesta. Follow-up question. Onko jatkokysymyksiä? Kiitoksia komissaari näistä vakuutuksista. Mitä te sitten? niille tietyille komissaariehdokkaille, että meidän ei pitäisi jatkaa tätä, tällaista, sitä, että että ota huomioon myöskin tiettyjä syrjimättömyyskysymyksiä tässä, myöskin vaikka homojen ja lesbojen oikeudet. So I will try to convince them because... Niin yritän vakuuttaa heidät tästä, koska mielestäni tämä on aivan väärä lähestymistapa, koska tämä on asia, johon me uskomme. Jos uskoo johonkin, silloin ei käy kauppaa tällä periaatteella. sanoisin, että on tiettyjä asioita, joista ei voida neuvotella. Tämä on juuri näin yksinkertaista, koska muutoin menettää oman arvonsa. Ei se on ongelma, ei ole kyse meistä tai heistä tai äänestystä, vaan kyse on meistä itsestämme. Me emme yritä myydä jotakin, mutta ei kuitenkaan koskaan voi ylittää omia usko, vaka, vakaumuksiaan. Aile. Herra Görens, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minun seuraava kysymykseni liittyy alueelliseen näkökulmaan. Siinä puhutaan turvallisuudesta, sairauksien torjunnasta ja energian tarjoamitarjonnasta ei voi olla puhumatta näistä kysymyksistä. Louis Michel kehitti tähän selvän vision erityisesti eri valtioiden liittämiseen toinen toisiinsa taloudellisten kumppanusopimusten kautta, joilla alun perin oli, joilla alun perin oli alueellinen linkki ja sitten poistettiin tuo alueellisuus. Eli miten te aiotte kehittää tätä asiaa ja sitten 27 valtion ja komission eh, yhteistä toimintaa näiden kumppanuuksien suuntaan ja tärkeimpien kumppanuuksien suurtaan. Käsittääkseni komissio tässä on tärkeimmällä kysymyksellä. Niin, Piivalks, teillä on nyt mahdollisuus vastata tähän kysymykseen. Uh, niin minä olen hyvin ylpeä siitä, mitä Louis Michel teki, koska kun minä kysyin, kuka neuvottelee kine konakrin kanssa, niin silloin Burkina Fason presidentti keskusteli asiasta alueellisten edustajien kanssa. Sama koskee Zimbabwea. E, tässä oli kyse myös Etelä-Afrikasta. Eli tässä oli selvä e, alueellinen linkki ja neuvottelut olivat sen takia helpompia. Energiakomissaarin roolissa minä jo tapasin alueellisia edustajia ja alueellisia järjestöjä Länsi-Afrikasta erityisesti Länsi-Afrikasta ja minun mielestäni siellä ollaan hyvin valmiita ja kypsiä ammatillisesti keskustelemaan näistä kysymyksistä. Minä, minun mielestäni tämä, alue, tämä alueellisuus on hyvin tärkeä, samoin kuin nämä kumppanuussopimukset, jos me onnistumme vakuuttamaan nämä yhteistyötahot kumppanuussopimuksesta ja alueellisesta yhteistyöstä, niin se on hyvä asia. Minun mielestäni tässä täytyy tosiaan onnistua. Niin teillä näkyy olevan jatkokysymys, Jarkko Niin, kumppanuus, taloudelliset kumppanuussopimukset tarkoittavat kansainvälisen kaupan helpottamista näissä, näillä alueilla. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että emme voisi myös alueen sisäistä kauppaa innostaa. Eli miten te ajattelette, että alueiden välistä kauppaan, kaupankäyntiä voitaisiin kehittää. Minun mielestäni tämä on aluekehityksen kannalta tärkeää. Piibalks, olkaa hyvä. Niin minä uskon, että meidän täytyy keskittyä näihin perusrakenteisiin, Euroopan unionissa ei ole infrastruktuuria kaikkialla myöskään, mutta Afrikassa varsinkaan. Ja ilman tätä, näitä perusrakenteita kauppaa on hankala ryhtyä käymään. Ja tämä on yksi tärkeimmistä yhteistyöpolitiikan ja kehityspolitiikan pilareista liikenteen, kuljetusten ja energian näkökulmasta katsottuna. Ja toiseksi jos onnistumme taloudellisessa yhteistyösopimuksessa, se tarkoittaa sitä, että kyse on talousalueen luomisesta ja se hyödyttää koko talousaluetta. Näin, jos me onnistumme tässä alueellisessa työssä me voimme, meidän, jos me haluamme onnistua siinä, meidän täytyy nimenomaan perusrakenteisiin sijoittaa. Kiitoksia. Um, Herra Tannok. The ECR believe that meidän ryhmämme uskoo, että Euroopan kehitysrahoitus on olennainen osa EUn kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja se pitäisi ottaa mukaan budjettiin ja menettelyihin niin, että voimme ratkaista tämän valvonnan puutteen, mitä tulee AKT-maille myönnettyyn apuun. Tuetteko sitä, että EDF budjetisoidaan, mihin ryhtyy sitten, jotta voitaisiin se paremmin integroida budjettimenettelyyn EU-ssa, siis kehitysrahastoon? Well, I fully support this. Niin tuen täysin tätä, että otetaan mukaan Euroopan kehitysrahasto talousarvioon monista syistä. Yksi se on teknisesti ottaen parlamentin valvontamahdollisuus, mutta on monia muitakin kysymyksiä. Tulen ensinnäkin yrittämään keskittämään toimintaamme akt kumppanilta he eivät tässä häviä. Yksi vaaroista on siinä, että AKT on aivan suhteet kanssamme ja AKT on rakennettu suhteille meidän kanssamme, joten ensinnäkin meidän täytyy todellakin vakuuttaa kumppanit siitä, että tämä on hyväksi myös heille ja he eivät menetä tässä mitään toiseksi. Täytyy tehdä työtä jäsenvaltioiden parissa, jotta vakuutetaan ne siitä, että tämä on hyvä tapa toimia ja myönteistä tämä on myös jäsenvaltioiden kannalta, joten minä uskon, että nämä kaksi aluetta ovat tärkeitä. Pitää keskittyä AKT-kumppaneihin ja jäsenvaltioihin EU-ssa, jotta vakuutetaan nämä siitä, että tämä on oikea askel, joka pitääkin ottaa question? Yes, uh, Ennen joulua Kongon demokratasavalta e- ei ottanut vastaan komissaari de Huhtia, joka otti esille sen, että EUn apu ei ehkä kovinkaan avointa. Miten toimme jatkossa, jos, ei voi, jos teette vaikka pääsi jonkin maahan, joka kuitenkin nauttii EUn kehitysavusta? Well, it's very... Niin, tämäkin vakava kysymys, jos ei pääse maahan, vai sen takia, että joku uskoo, että sinun kannanottosi oli väärä. Uskon ja toivon, että ei joudu tämän tapaiseen tilanteeseen. Vain sen takia, että kyseessä oli hyvin erityislaatuinen tilanne silloin. Minä uskon, että meidän pitää todellakin sanoa ääneen se, mitä me ajattelemme. Ja pitää käyttää käyttää myöskin niitä mekanismeja, joita meillä on kotonuusomuksessa hyväksemme, siis artikla 8, poliittinen yhteistyö, neuvottelu, konsultaatio, ja pyrimme tietenkin käyttämään neuvotteluvälineistöämme siinä mielessä, että voimme auttaa meidän kumppaneitamme Kongon tasavallassa päätöksen pyörtämisessä. Koska ei tietenkään pidä jättää pelkästään jotain uudesta ulos jonkun kannoton takia, joka oli hyvin perusteltu eikä tässä mitään loukkausta sinänsä ole kyseessä. Kyseessä on hyvin monimutkainen asia ja toivottavasti komissio pystyy ratkaisemaan nämä asiat ennen kuin minä tulen virkaan. Ja toivottavasti sitten myöskin seuraavan viiden vuoden aikaan en joudu sellaiseen tilanteeseen, jossa en saa viisumia, koska tämähän rikkoisi suhteet täysin. Ja tämä ei ole se että hallitukset kärsivät tästä tilanteesta, vaan ihmiset kärsivät tästä. Jota pyritään olla nyt diplomaattisia, mutta samalla myöskin suora sanaisia. En tiedä, tulenko onnistumaan tässä, mutta kuitenkin tulen kertomaan aina totuuden. The floor is for... Kiitoksia. Sitten Rova Kelä. On policy coherence, do you commit yourself... Johdonmukaisuudesta sitoudutteko siihen, että tarkistatte EUn yhteistä talouspolitiikkaa ja kalatalouspolitiikkaa kehitysyhteistyöpolitiikan valossa? Ja toinen kysymys, voitteko kertoa, miten te määrittelette koko EUn lähestymistavan ja miten te näette sen vaikutukset EUn kehitysyhteistyöpolitiikalle? Development they are... Niin, kehitys ja äh, yhteistyö on tietenkin yksi asia tässä. Mitä katsoa myöskin sitä, mitä uudistuksia on, kun niitä on tulossa, niin minä kehitysyhteistyökomissaarinenkin tulen pyrimään aina katsomaan sitä vaikutusarvioa, mitä kehitysyhteistyöpolitiikka tulee olemaan näissä tapauksissa. Eli kyllä jokaisen irtuksen pitäisi sittenkin katsoa sitä. Mutta ilman muuta meillä on myöskin muitakin välineitä käytössämme. Niillä alueilla pyrimme tekemään tiedonantoja vaikka elintarvikkeiden toimitusvarmuusasioissa. Pitää katsoa, mitä pitää sitten tehdä, jotta voidaan saavuttaa kehitysyhteistyötavoitteet. Ja toimimme tavallaan molemmilta tahoilta. Todetaan toisaalta, että älkää tehkö näin, koska tämä on vaarallista, tai sitten ja taas toisaalta tehkää näin, koska tämä tukee kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Tämä on varmaankin hyvä lähtymistapa. Ja sitten yhteisön lähestymistavan suhteen on hieman hämmentynyt oikeastaan. Ja mitä enemmän kuulen, hämmennyt enemmän. Meillä on kyllä hyvin määritelty rakenne ja OECDn puitteissa muun muassa. Ei kukaan sano, että täällä mitään huonoa tehdään. Mutta kuitenkin tässä on hieman eikä tilanne tällä hetkellä, koska täällä on eri tapoja tukea kehitysyhteistyöpolitiikkaa kehitysmaissa. Mutta tietenkin unionin pitää katsoa sitten, että onko tässä paras konsepti käytössä, tämä plus-konsepti. Ja voidaanko katsoa sitä, että jos tällään toimii, niin sitten voidaan katsoa myös, että OECDn asiakirja voidaan käyttää hyväkseen tässä yhteydessä. eihän mitään ihmeitä voi tehdä, että voidaan rahaa jostain vain napata, vaan kyllä, kyllä pyrin työssäni katsomaan näitä asioita ja voimme katsoa vaikka asiaa maakohtaisesti sitten. Uh, well, we agree on that. Kyllä on lisäkysymys. Me olemme siis samaa mieltä, että tämä virallinen kehitysapu on varsin kyseenalaista, mutta sitten kun jos rajoitetaan poliittisen johdonmukaisuuden uh, rajoitteita, aikaisemmin komissio sanoi, että meidän pitää sopeuttaa poliittisen johdonmukaisuuden prioriteetit koskemaan jäsenvaltioiden poliittista agendaa. Olisitko tästä samaa mieltä? End of the question and answer the whole. Niin teidän pitää arvata tämän kysymyksen loppuosa ja vasta koko kysymykseen. Olkaa hyvä. Niin. Osittain kyllä sitä vastasinkin jo, että uskon, että me olemme valinneet niitä alueita, jos pitäisi tehdä aktiivisia kannanottoja. Jos ymmärsin nyt oikein kysymyksen niin sitten, niin se pitää olla että me pyrimme tässä vähentämään toimintaa, vaan me pyrimme kehittämään enemmänkin tästä proaktiivista toimintaa. Mutta ei tämä sitten poissulista, että me toimme samalla toimintaa muillakin alueilla. Mrs. Trifler. Rouva Trifler, olkaa hyvä. Oui, suite à la crise alimentaire en 2000. Niin, elintarvikekriisistä 2008 erityisesti maataloustuista, niiden uudelleenkohdentamisesta. Tämä kriisi on hyvin kiireellinen ja sen pitäisi olla kansainvälisen politiikan ykkössijalla. Ja er, täytyisi myös kehityspolitiikkojen koherenttiutta, johdonmukaisuutta eh, erityisesti kehittää, jotta vuosituhattavoitteet voitaisiin tavoitteet tavo- saavuttaa. Ja sitten kestävä kehitys, pienet maataloustilat ja, on, ja ne on otettu käsittääkseni tuohon eh, kehitysrahaston uusi, uuteen, äh, uusiin tavoitteisiin ja komission ohjelmiin. Onko näin? Savela. olkaapa hyvä. Ja, tuliko... Niin, kaikki nämä kysymykset ovat hyvin monimutkaisia, mutta aloitan nyt vuosituhattavoitteista. Uskoisin, että ensimmäinen tavoite on aivan selkeä ja meidän täytyy juuri näihin tavoitteisiin päästä. Ja erityisesti kyse on komission strategiasta, jota pitää edelleenkin jatkaa kaikilla aloilla kansainvälisillä, kansainvälisissä yhteyksissä. Ja sitten kestävästä maataloudesta. Se kuuluu meidän ohjelmaamme tukiohjelmaamme kansallisessa ja alueellisessa politiikassa. En voi nyt esittää mitään kantaa pieniin ja suuriin maataloustuottajiin. Minun mielestäni kaikilla valtioilla on omat mahdollisuutensa menestyä, mutta kyse tietysti on myös tuosta maanomistuksesta. Toki se liittyy tähän maanomistusongelmaan, koska kaikki työ, mitä nyt teemme, antaa mahdollisuuden pysyä hengissä tässä maailmassa. Ja meidän täytyy, kuten sanoin, tämän Food Facility-ohjelman kautta pystyä löytämään hyviä menetelmiä. Ja minä uskonkin, että meillä on mahdollisuuksia sen kautta tukea maataloutta kehittyvissä maissa. Strifler, onko teillä vielä jatkokysymys? Kyllä, haluaisin tarkentaa näitä pieniä maataloustiloja ja se, sitä, mitä naiset tekevät kehitysmaissa. Heidän tehtävänsä on hyvin tärkeä ja sen takia puuttuisi näihin pieniin maataloustiloihin. Oletteko ajatellut jotakin konkreettista tähän kysymykseen, jotain täsmällisempää pieniin maataloustiloihin. Kiitokset. Sitten Piibalks, olkaa hyvä niin tämä kysymys on hyvin yksityiskohtainen. Uskon, että meidän ohjelmissamme on mahdollisuuksia myös pienille maataloustuottajille, koska me emme ole luoneet sinne mitään sääntöjä siitä, että täytyisi, minkä kokoinen maataloustila pitäisi nyt sitten olla. Eli kyse on samasta ohjelmasta myös pienille tuottajille meidän maatalouspolitiikkamme sisällä. Merci, nous allons maintenant... Kiitoksia. Sitten me käsittelemme tätä toista kyselykierrosta. Ensiksi herra Dominik Vodisille puheenvuoro. Hän edustaa ulkoasiain valiokuntaa. Kiitoksia arvoisa komission jäsenehdokas. Nyt kun tehtiin päätös sulkea maanalaiset tunnelit Gaasan alueen suuntaan yli yksi miljoonaa ihmistä on joutunut täydellisesti eristyksiin. Ruoka-apu ei enää pääse sinne, ei Israelin kautta, eikä näiden äh, tunneleiden kautta Egyptistä, jotta tähän hätätilanteeseen ja kriisitilanteeseen voitaisiin vastata, jossa Gaasan alueella ollaan, niin minkälainen rooli EUlla voi olla, jotta kehitetään tämän alue, tätä aluetta? Parole, bien que cette question relève... olkaapa hyvä. Niin, te olette aivan oikeassa. Tämä kuuluu pikemminkin kollegalleni, tosin myös kehityskysymyksiin. Niin minun mielestäni tämä kuuluu enemmänkin Jelevalle kollegalleni, joka varmasti vastaa näihin kysymyksiin. Mutta totta kai komissio on suurin tukija Palestiinan kysymyksessä. Ja me olemme aina tukeneet suuresti tilannetta parantaaksemme tuota humanitaarista tilannetta tuolla alueella. Ja totta kai tämä liittyy meidän naapuruuspolitiikkaamme. Siinäkin, senkin tiimoilta meillä on ohjelmia, mutta minä vastaan ainoastaan näistä kehityskysymyksistä. Mutta komission jäsenet muun muassa tuon AIDKON, eli komission kehitysyhteistyön pääosaston virkamiehet hoitavat tätä kysymystä. Mutta tämä asia on tärkeä edellytys rauhalle ja sitä täytyy käsitellä monimutkaisuudessaankin. Ja me emme voi tietenkään heittää hanskoja tiskiin silloin, kun kyse on tällaisesta humanitaarisesta kysymyksestä. Meidän täytyy tarjota kaikki mahdollinen apu tuolle alueelle. Onko teillä jatkokysymys? Ilmeisesti ei. Je donne la parole au représentant. Sitten annan puheenvuoron kansainvälisen kaupan edustajalle, herra Jadolle. Merci, euh, monsieur le commissaire désigné. Kiitoksia arvoisa komissaari ehdokas. Kirjallisessa vastauksessa te osoitatte suurta tyytyväisyyttä taloudellisen kumppanuussopimuksista Niitähän on tällä, ne ovat pitkälti vapaakauppasopimuksia, kehitysulottuvuus ja alueellinen integraatio on varsin huonoissa kantamissa pitkälti. Kysymys kuuluu, kun ette ole vastuussa näistä taloudellisista kumppanuuden sopimuksista, miten te aiotte yrittää saada artiklan 208 pätemään komissiokollegiossa tai Euroopan parlamentissa, siis, että tätä artiklaa sovelletaan. Ah, oui, j'ai la chance que le commissaire... Niin, minulla on se mahdollisuus, että komissaari de Hucht, joka on vastuussa kehityspolitiikasta, tällä hetkellä tulee olemaan vastuussa kauppapolitiikasta. Hän tuntee hyvin tämän politiikan molemmat puolet. Herra Hucht tietää, että kehitysyhteistyö valiokunnan on tärkeä osa. Olen siis varsin varma, että me pystymme löytämään yksimielisyyden näissä kysymyksissä. Ja kuten usein haluaisin korostaa yhtä asiaa, kaikki päätökset komissiokollegiossa tehdään. Siis tämä tarkoittaa sitä, että minulla on aina tilaisuus esittää oma näkemykseni ja yrittää myös muuttaa tilannetta, jos en ole samaa mieltä, että minä en usko, että minun täytyisi soveltaa 208 artiklaa ja näyttää, että katsokaa nyt tätä. Uskon, että kyseessä on herra de Huht. Hän kyllä varmaan pyst- varmasti pystyy tämän ymmärtämään, koska hänellä on kokemusta. Hän on tehnyt työtä taloudellisen kumppanuuden sopimusten parissa. Ongelma näissä sopimuksissa on, että alku oli varsin vaikeaa. Teimme paljon virheitä tiedottamisessa. Nyt olemme oppineet, yritämme selittää sen meidän pitäisi selittää nykyisin paremmin, mutta samalla uskon, että tämä antaa moniakin mahdollisuuksia monille Afrikan maille. Lävä. Niin, onko teillä jatkokysymys? Niin, kyllä uskon, että teidän täytyy ensin vakuuttaa afrikkalaiset valtiot, koska tietänette, että monet niistä vastustavat sitä, mitä unioni ehdottaa. Sitten rahoituksen vapauttamisesta sekin kuuluu kumppanuus, talouskumppanuussopimuksiin. Nämä kumppanuudet usein saattavat entistä haavoittavampiin tilanteisiin rahoituskriisin yhteydessä juuri tällaiset valtiot. Mitä aiotte tehdä? Piibalks, olkaapa hyvä. Niin, me olemme ryhtyneet tiettyihin toimiin rahoituskriisin torjumiseksi. Me olemme tehneet, harjoittaneet tätä frontloadingia samoin kuin sitten helpottaneet tätä Vulnerability Flex Facilityä kahden miljardin euron avulla. Eli kyllä me olemme paljonkin yrittäneet toimia näihin valtioihin nähden rahoituskriisin aikana. Totta kai on selvää, että näiden alueiden täytyy tietysti olla kiinnostavia sijoitusten kannalta. Afrikkaanhan ei ole kovin paljon sijoituksia tehty. Meidän täytyy valmistaa puitteet myös näille sijoituksille. No meillä on nyt pakko jatkaa, sanoa puheenjohtaja. Me olemme nyt jatko kysymysten vastausten kohdassa, eli kun ei ole oltu ihan tyytyväisiä kaikkiin vastauksiin ja ilmoitan, mistä kysymyksistä on kyse. Ensimmäinen oli herra Pivalksille. Valitettavasti meillä ei nyt ole ollut aikaa näitä kääntää, eli englanniksi. With Colombia Will you rest- Vakauppasopimuksen kolmien kanssa tuletteko noudattamaan kehitysyhteistyötavoitteita vai annatteko prioriteetin kauppaeduille? E- Toinen kysymys. Voitteko antaa suurempia täsmennyksiä siitä, kuka on vastuussa ohjelmista ja ohjelmi ja kehitysyhteistyövälineiden soveltamisesta ja käytöstä. Ja kolmas kysymys, miten tulette noudattamaan parlamentin oikeuksia ja eri oikeuksia valmisteluprosesseja, jotka johtavat siihen, että näitä kehitysyhteistyötä poliittisia välineitä tarkistetaan ja uudistetaan. Saatte puheenvuoron. Uh, uh, first point. Niin, tähän ensimmäiseen kohtaan liittyen. Kaikki kollegio tekevät päätökset, vaikka vapaa kauppasopimukset Kolumbian kanssa tai mitkä tahansa, niin totta kai huolen siitä, että kehitysyhteistyöasiat ottaa huomioon siinä. Mutta siis tuo artikla 18 vaatii minut siihen. Sitten tämä seuraava asia. Tämä on aika monimutkainen asia oikeastaan. Täällä on tällä DCI-väline käytössä Relexissä. Tämä on olemassa, että pitää vielä kehittää. Se menee tällä hetkellä ulkotoiminnan puitteen, mutta on myöskin tällä hetkellä horisontaalisia budjettikohtia tämän suhteen olemassa. Että me tavallaan olemme tässä kuitenkin sitten ideologisia johtajia. Meidän pitää katsoa, miten tämä pannaan toimintoon käytännössä. Et käytännön suhteen minä olen sitten vastuussa, koska minä olen Aidcomin johtaja. Eli lopuksi minä päätän sitten minun palveluni erotusten pohjalta, mitä kehitysapuun tulee mukaan. Mikä volyymi sitten on kyseessä? Se on parlamentin ja neuvoston tekemä päätös. Minulla on vastuussa täytäntöönpanosta. Eli minä saan kyllä tietenkin keskipitkän aikavälin arvioinnin puitteissa tai muun arvioinnin puitteissa tietoisena, miten tämä tavoite on saavutettu. Sitten kolmas kysymys vielä, anteeksi, mikä se nyt olikaan. Niin keskivälin aikavälin arviointi tähän, niin on tietenkin va- täysin vastuullinen parlamentille aina, joka hetkenä. Tämä on absoluuttinen prioriteetti. Minä tulen vastaamaan parlamentille kaikissa näistä asioista maakohtaisesti, niin kuin parlamentti haluaa. Totta kai haluan olla täysin avoin, täysin vastuullinen parlamentin suuntaan. Eikä minulla ole epäilystäkään sen suhteen, että tulen noudattamaan tätä toimintatapaa. Tein myös näin energiakomissaarina. Tämä on demokraattinen yhteisö eikä mitään muuta toimintatapaa tietenkään ole. Kiitoksia. Meillä on sitten seuraava menettelymään puheenlistaan. Viisi minuuttia. Täällä on tämä politiikan koherenssi ja yhteisön kokonaislähestymistapa kysymyksinä. Rova Krety, 15 sekuntia. Hyvä komissio, on ehdokas, niin aion puhua romaniaa. Voisitteko te, voisitteko te selostaa tarkemmin sitä, miten Euroopan unionin tukien pirstaloituminen hoidetaan kriisistä päästäksemme ja miten se voidaan sitten linkittää ja miten nämä tavoitteet voidaan saada pidemmän aikavälin kannalta toimivammiksi. Kiitoksia. Madame Keller, 15 secondes. Um, when are you gonna prepare a koska aiotte laatia luettelon siitä, minkälaisia välineitä poliittisessa koherentioissa haluatte toteuttaa ja koska pyydätte meitä ja kansalaisyhteiskunta, kansalaisyhteiskunta osallistumaan tähän? Uh, <clears throat> about policy coherence and... Niin politiikan koherenssista vielä. Puhutte meillä yh, nämä sopimukset. Voidaanko vaikka antaa alueellista tukea Afrikan kalastukselle ja voidaanko tämä, yksi silloin tähän mukaan, jos on EUlla lupa kalastaa näillä kalastusalueilla? Herra Pilpaks, olkaa hyvä. Well, sometimes it switches on, sometimes it's... Niin, joskus tämä päälle, joskus taas ei. Tämä on vähän haasteellista, tämä mikrofonin käyttö. Niin, tämä ensimmäisen kysymyksen, tämä avun tehokkuus. Tämä on tietenkin suuri haaste globaalisti, myöskin EUn sisällä – Meillä on tämä toimintaohjelma ja olemme kyllä kehittäneet toimintaamme. Meidän tukemme on ollut vastuullista, mutta on ollut paljon vielä parantamisen mahdollisuuksia. Totta kai tulemme katsomaan tehokkuusasiaa vielä EU-ssa ja maailmanlaajuisesti. Me olemme luoneet tämän suuntaviivat ja käsikirjan sen suhteen, kuinka tätä tehdään, on tiettyjä sääntöjä sen suhteen. No oikeastaan näin sääntöjäkään ole, Mutta katsotaan kuinka voidaan tehokkaasti käyttää apua hyväksemme. Tämä on suurin haaste, mitä meillä tällä hetkellä on EU-ssa kehitysyhteistyöpolitiikan puitteissa. Keskipitkän aikavälin arviointiin liittyen niitä tietenkin tulee. Heti kun minä tulen virkaan, tai jos minä tulen virkaan, niin tämä on yksi tärkeimpiä asioita, edessämme. Ja aika useinkin parlamentti pyytää minua paikalle, ja jos, jos pyydät minua paikalle, minä tulen myös paikalle. Kansalaisyhteiskunnan suhteen tulen ottamaan heti yhteyttä kansalaisyhteiskuntaan, jos tulee virkaan. He ovat hyvin järjestäytyneitä, ja minulla on hyvin positiivinen kanta heidän toimintaansa ja kapasiteettiin liittyen. Emme tietenkään tee täysin riippumattomana tätä päätöstämme, vaan me kuuntelemme muiden mielipidettä ja myöskin kriittisiä mielipiteitä. Näin toimin jo energiakomissaarina. Tämä oli hedelmällinen tapa toimia. Joskus kuuletinkin kiperiäkin kysymyksiä. Sitten sektoritukeen liittyen. Minun pitää keskustella tästä asiasta kollegoiden kanssa, koska minusta kalastustukisomukset ovat sellainen aika erikoinen asia – koska tietenkin on tiettyjä kiinnostusta näitä maita kohtaan, että näillä mailla on sitten teokasta kalastusta, mutta sitten jossain vaiheessa sitten heillä olisi vähemmän tarvetta kehitysapuun, jos on tehokas kalastussektori. Joten täällä pyrimme jotenkin katsomaan näitä sopimuksissamme. No toivottavasti tällaista asiaa ei tule usein esille, koska pitää kun tässä on kaksi kysymystä. Niin, toinen on, että pitää maksaa siitä kalastusoikeudesta, ja sitten toinen taas sitten on taas tukiasia. Minun mielestä näitä ei pitäisi kyllä yhdistää toisiinsa. Ei pidä mitään ennakkoehtoja laittaa tuelle. Siis me maksamme kalastuskumppanuusta, se on maksu siitä, että me kalastamme siellä ja saamme työpaikkoja ja kalastajillemme. Se on toinen asia a new round and, uh... Kiitoksia. Nyt seuraava kierros ja sitten Madame Kretu, olkaa hyvä. Five seconds. 45 sekuntia, olkaa hyvä. I'm afraid you need to uh, come again. Uh, uh, niin, te sanoitte, että aiotte tehdä kaiken, kaiken jotta talouskriisi ei haittaa budjettitavoitteita ja vuosituhattavoitteiden saavuttamista. Miten sitten yritätte näin toimia? Miten yritätte saada kansallisvaltiot Euroopan unionissa pitämään kiinni juuri näistä vuosituhattavoitteista, erityisesti köyhimpiä valtioita tukeaksemme maailmassa? Piebalgs, you have the floor. Herra Piepakas, olkaa hyvä. Niin, tilanne on aika suotuisa tällä hetkellä. Vasta joulukuussahan – valtioiden päämiehet Brysselin huippukokouksessa totesivat, että koska nyt on talouskriisi, niin me kyllä otamme erilleen tämän talouskriisin vaikutukset tästä näistä kehitysmaista, joten pidämme edelleenkin kiinni sitoumuksestamme. Eli tavallaan me olemme edelleenkin sitoutuneet 0,7 prosenttiin PKTstä vuoteen 2015 mennessä EU:ssa. ssa Eli kyllä tähän on kiinnitetty huomioon. Tiedän, että finanssiministeriölle pitää vielä muistuttaa tästä asiasta. Mutta tämä on hyvä lähtökohta muistuttaa heitä tästä, koska valtioiden päämiehet ovat päättäneet tästä asiasta yksimielisesti. Onko teillä jatkokysymys tähän? No, do you, do you think it's uh, needed a new reprieve? comes a reality that is not uh, Um, is not possible to achieve in, in the time framework. Sorry. Well, uh... Niin. En aikaisemmassa toimessani osallistunut YK-prosessiin, mutta uskon, että mikä juuri tämä vuosituhannen julistus ja se tavoitteet ovat suuri menestys. Ja nyt sitten kun täällä puhutaan, että se voitaisiin käsitellä paremminkin. No, tämä on kyllä väärä lähestymistapa. Jos puhutaan tekemään taas uutta lähestymistapaa, niin tällainen keskittyminen häviää. Eli kyllä vuosituhattavoitteet ovat tällainen maailmanlaajuinen eh, sopimus, ja meidän pitää pyrkiä saavuttamaan ne, ja tiedämme, ne ovat aika hyviä, eikä, eivätkä ole liian kunnianhimoisia siinä mielessä, että vaikka, vaikka peruskoulutusta ihmisille tai majoitusta heille ja naisten oikeudet ja kaikki. Tässä kaikki on mitä asioita tarvitaan. Niiden fyysinen täytönpano, onko se prosentti vähemmän vai enemmän, se ei ole tärkeää, vaan että 2015, men, 2015 mennessä nämä tavoitteet saavuttaa ja että pyritään tähän kaikkiin keinoin jos muutamme nyt tässä niitä tavoitteita, emme koskaan niitä saavuta. The floor is for Mr. Ivo Vagel. Sitten herraksi herra Ivo Vagel. Uh, I'm afraid you will need... Uh, you... että tarvitsette nyt tulkin apua, koska puhun sloveniaksi. No, gospod Pribas, gdaj uh, in... Herra Bibalks, onko selvää, kuka ja milloin antaa tällaisen leiman jokin maat ovat epäonnistuneita. Näiden maiden määrähän lisääntyy ja kaikki näistä niin sanotaan epäonnistuneista valtioista kuuluu, ovat juuri kehitysmaihin, joiden kanssa te teette työtä, jos teet vahvistetaan virkanne. Viime aikoina olemme kuulleet paljon Jemenistä. Se on yhtenä ehdokkaana. Tällaiseksi valtioksi on muitakin maita, jotka huolestuttavat ja jossa sotaa haluavat ja media ovat iloissaan siitä, että asia kehittyy huonompaan suuntaan. Well, uh, kyllä teidän aikana loppu, herra Pikaus, olkaa hyvä. Niin en tiedä, mikä on tällainen epäonnistunut valtio. Ehkä sellaisia ei ole olemassakaan, no mielestäni. Tämän takia en käyttäisi tällaista käsitettä. En uskaltaisi käyttää sellaista heikonka valtion Käsin, että vaan mutta ehkä voi puhuta vapaista maista, jotka on huonossa jamassa, huonossa tilanteessa. Täällä on tehty tutkimuksia tästä, miten voidaan toimia näisten huonossa tilanteessa olevien valtioiden kanssa, miten voidaan tukea budjettia, miten voidaan toimia aktiivisesti näissä tilanteissa. Meillä on vähän kokemusta tässä jo, mutta en nyt kun puhuisin Jemenistä tässä, että se on sellainen epäonnistunut valtio tai heikosti tilanteessa oleva valtio. Tietenkin tässä on toinen ongelma kyseessä, mutta se on olemassa oleva valtio, joka on realiteetti. Joten meidän pitää löytää tapa ottaa tämä huomioon, tämä terrorismiasia. Ja Jemen onkin reagoinut omalla tahollaan tähän asiaan. He ovat tehneet operaatioita asian hoitamiseksi. He ovat vetäneet johtopäätökset siitä, kun heillä on kerrottu asiasta. Joten minun edeltäjäni aloittavat kehitys toimenpideet näissä heikoissa tilanteissa, niihin liittyy tietenkin monia riskejä vielä. Ja tulin puhumaan teidän kanssa, teidän kollegoiden kanssa vielä budjetin valvontakomiteassa. Tiedän, että täällä on paljon riskejä ja minut, sillä, tullaan syyttämään sitten tästä, jos, jos riskejä otetaan. Joten minun pitää keskustella tästä asiasta vielä budjetin valvontakomitean kollegoiden kanssa. Hvala lipa za ta odgovor. E, popolnoma je... Kiitoksia tästä vastauksesta. Hyväksyn sen täysin. Euroopan parlamentissa näin puol kaksi vuotta sitten kuulimme Rova Ashtonia. Hän ei tarttunut aloitteeseen – jotta parlamentti voisi osallistua edustustojen johtajien nimeämiseen. Mitä te olette tästä mieltä? Suhtaudutteko tähän myönteisemmin? Of Mrs. Ashton, because... Tämä kuuluu täysin Rova Ashtonin vastuulle. Ja tässä mielestäni meidän pitäisi perussopimuksia seurata. Tämä on tehtävä, joka kuuluu hänelle. Hänellä on erittäin hankala, monitahoinen tehtävä ja annan hänelle täyden tukeni, koska hänen asemansa perustuu perussopimukseen. Sitten herra Paats taas, olkaa hyvä. Commissaris, ondanks... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissaari ehdokas kaikista näistä kaunista sanoista. Huolimatta hyvin monet köyhtyneet valtiot ja kehittymässä olevat valtiot ovat joutuneet kärsimään sijoitusten puutteesta ja sitten veroparatiiseista. Hyvin paljon sijoituksia on nyt jätetty sitten sijoittamatta ja pääoma pakenee näistä valtioista ja avoimuutta oikeastaan sijoituksiin ei ole. ole. Ja pankilla olisi tärkeä rooli oli tarjota lainoja näille valtioille mutta ja sitten on sellaisia pankkeja, jotka sijaitsevat juuri veroparatiiseissa välttääkseen vastuutaan. Herra Biivalks, olkaa hyvä. Yes, Erittäin vakava kysymys. Olen iloinen, että viime aikoina kehitysmaat ovat alkaneet tarttua tähän verokeidaskysymykseen. Itse tulen uudesta EU-jäsenmaasta. On ollut aivan epäselvää tällainen asia, koska me olemme kärsineet paljon tällaista veroparatiisista aikanamme. Miksi tällainen tilanne on ollut sallittua kansainvälisessä yhteisössä? Uskon, että osa tämä johtuu siitä, että voimme, meidän pitäisi auttaa tässä kehitysmaita taistelemaan näitä vastaan. Tässä yritetään nyt pystyä parempaan, koska kansainvälinen yhteisö painostaa tähän. Ja itse asiassa minä uskonkin, että on tärkeää, että seuraamme tällaista toimintaa, mikä koskee komissiota ja julkista rahaa. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta rahat eivät päädy veroparatiiseen, On mahdotonta, että me tuemme veroparatiiseja samalla kun taistelemme niitä vastaan. Tämä on selvä komission poliittinen linja, että emme hyväksy näitä keitaita ja pyrimme rajoittamaan niiden toimintaansa. Ei auta yhtään, että meillä on omia veroparatiiseja. Minä vieläkin uskon, että veroparatiiseen vastainen taistelu palvelee enemmän kehitysmaita kuin kehittynyttä maita. Jos me emme halua estää, niin silloin ne jatkossakin kukoistavat, mutta tulen itse antamaan tämän suuntaisia neuvoja komissiossa, että mikäli vain mahdollista, jos ollenkaan, niin ei pitäisi ryhtyä mihinkään toimiin, johon liittyy riski siitä, että ja veroparatiisit hyötyvät. Ja komissaari, als u zegt dat de eh, ontwikkelde wereld... Niin, komissaari Rokas, te puhuitte siitä, että myös kehittymässä olevien valtioiden täytyy ponnistella. Minun mielestäni myös komission täytyy ponnistella kovasti. Puhuin Euroopan investointipankin ponnisteluista. On olemassa raportteja, jotka ovat puhuneet investointipankin asenteesta ja myös valvonnan lisäämisestä. Teidän olisi varmasti syytä ottaa yhteyttä eh, tuohon investointipankkiin ja katsoa, mitä se oikeastaan tehdään ja riittääkö se. I have had very good contacts with... Minulla oli kyllä eh, hyviä kontakteja eh, Maastatiin ja voin käyttää tätä hyväkseni. Ja jotenkin meidän pitää jatkaa tässä. Jotain johdonmukaisuutta. Että kai teemme näin. Ehkä monissa tapauksissa tulemme vielä palaamaan tähän asiaan, mutta EU pitää olla johtoasemassa korruption vastaisessa taistelussa. Meidän pitää jotenkin rangaista näitä yrityksiä, jotka lahjovat. Meidän pitää olla johdonmukaisia tässä yhteydessä. Floor is for... Sitten rouva Schnieber Jastram, olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, herra komissaariehdokas. Minulla on kysymys Aasian maiden toimintaan, erityisesti Kiinan toimintaan kehitysmaissa. Haluaisin tietää teiltä, miten te tulette edustamaan EUn etuja tässä kilpailussa. Kuinka te takaatte, että pääsemme resursseihin myös mekin kiinni ja kuinka voitte taata sen, että eurooppalainen ja aasialainen kehityspolitiikka on yhteydessä toisiinsa. Ja sitten toinen asia, josta ei ole puhuttu täällä paljon, mitä koulutus, joka on tärkeä asia. Herra Pipaks, olkaa hyvä. Minä uskon, että Kiinaa ei pidä nähdä kilpailijana kehitysyhteistyössä kehitysyhteistyöpolitiikassa. Meidän pitää katsoa tiettyjä seurauksia. On tärkeää, että pidämme kiinni meidän periaatteistamme. Tämä on aivan oikein. Meidän päätehtävämme on köyhyyden vastainen taistelu. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen maa tarvitsee hyvin toimivan talouden – perustaksi. tämä pitää myöskin kertoa Kiinalle ja vakuuttaa tästä. Tämä voi tapahtua YK puitteissa, mutta tämä voi tapahtua myöskin meidän vuoropuhelussamme Kiinan kanssa. Meidän tulee näyttää heille, että meidän kehityspolitiikkamme on oikeanlaista. Sitten toiseksi, totta kai meidän pitää myöskin ymmärtää Kiinan potentiaali. Ja, ja tietenkin, että hyvä, että Afrikka ja muut kehitysmaat saavat eh, rahoitusta infrastruktuuriin. Tämä pitää nähdä myöskin mahdollisuutena, ei pelkästään uhkana. Minun edeltäjäni, edeltäjäni kävi Kiinassa ja, ja puhui heidän kanssaan tästä, mutta mitä nähdä mahdollisuutena? Kiina on myös mahdollisuus, mutta tietenkin suuri kysymysmerkki samalla. Tämä tarkoittaa sitä, että ei pidä kilpailla Kiinan kanssa, vaan meidän pitää katsoa sitä, mitä Kiina tekee tänään ja he voivat ehkä sitten tehdä sen paremmin, mitä me tänään teemme täällä. Follow-up question? Onko jatkokysymys tähän näin? Okei. Okay. Then... Merci, Madame la Présidente. Monsieur... Kiitoksia puheenjohtaja herra Vilvaks. Meillä on vielä tilaisuutta kuulla teitä suhteista kehityksen ja maahanmuuton väillä. Maahanmuuttohan on tällainen prioriteettikysymys kohesio, koherenttiuspolitiikassa. Kysymyksenä on varsin selvä. Te otitte esille kotonuusopimuksen tarkistamisen. Oletteko te sitä mieltä, että me tulee maahanmuuttoon? Jotakin pitäisi tarkistaa tässä asiassa kotonun yhteydessä. Jos näin on, niin voisitteko selittää, mitä pitäisi ottaa huomioon? Viipaus, olkaa hyvä. Niin, no me yritämme kotonun sopimuksissa löytää uuden muotoilun maahanmuuttoon. Voidaksemme lisää vastaanottaa näitä maahanmuuttajia. Ja sitten tämä takaisinottosopimuskysymys, me yritämme löytää siihen sitten paremman muotoilun. Uskoisin kuitenkin, että maahanmuutto on hyvin monimutkoinen kysymys ja kysymys liittyy köyhyyteen ja köyhyyden torjuntaan ja meidän täytyy löytää tähän kestävämpi, pitkäaikaisempi vastaus. Meidän täytyy toki myös puhua tästä laillisesta maahanmuutosta ja Tästä herra onkin jo puhunut ja kyse on, erityisesti keskitymme näihin afganistanilaisiin, jotka ovat onnist- päässeet Ranskaan opiskelemaan ja tekemään työtä. Ja minun mielestäni juuri tällaisiin laillisen maahanmuuton muotoihin täytyy keskittyä, koska jos meillä ei ole olemassa tällaista laillisen maahanmuuton muotoa, niin aina laittomasti maahanmuuttajia sitten saapuu entistä enemmän. Mutta kotonun sopimusten sisällä me yritämme tosiaankin nyt muokkata tätä maahanmuuttokysymystä AKT-maiden kanssa. Kiitoksia. Pouvez-vous me rassurer, Monsieur Pielblac, sur le fait que... Voitteko vakuuttaa minulle, että maahanmuuttajien uudelleen maahanotto ei johda heitä niihin maihin, jotka rikkovat ihmisoikeuksia, ajatellen erityisesti sitä, että ihmisiä palautetaan Libyaan. ja lisäksi on kysymys myös tästä kauttakulku maahanmuuttajista. Madame Pivalks, niin puheenjohtaja, saanko täsmentää tätä nyt omissa nimissäni, eli Pivalksina minä ja minä korjaisin omaa nimeäni, siis P-Balks. Minä olen aina kuullut Pilbaks ja muita nimi, nimimuotoja. Ei tämä nyt haittaa, minä vain täsmentäisin, että nimeni kuitenkin on P-Balks. No, joka tapauksessa sitten tähän maahanmuuttoasiaan me yritämme aina toki katsoa myös ihmisoikeuksia, samoin kuin juuri näitä takaisinottoon liittyviä riskejä ja vaaroja. Ja me tässä tietysti tapauskohtaisesti tätä käsittelemme, mutta kyse on unionin politiikasta, eli jos joku pakotetaan palaamaan takaisin maahansa, niin hän, häntä, hänelle ei pitäisi olla mitään rangaistusta tulossa siitä paluustaan tuohon maahan. Tämä on unionin politiikka ollut alusta lähtien. Kiitokset. No niin, sitten antaisin puheenvuoron näille äh, tälle AKT-valtuuskunnan edustajalle. Sitä edustaa äh, puheen, jo, yhteispuheenjohtaja Louis Michel. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari, ehdokas, herra Pibalks. Nyt kun olen teitä kuullut, niin minullahan tietysti mahdollisuus tuntea teidät jo pitkään aikaan. Tämä johdanto, jonka tässä teitte, sel- esittelin varsin selkeitä ajatuksia, niin toivonkin, että teidät vahvistetaan tähän virkaan. Siellä löytyy vahvoja prioriteetteja ja periaatteita. Ja tämä kaikki osoittaa selvästi minulle tärkeän asian, että tässä ymmärretään kehityspolitiikan tavoitteet yksi kysymys vaan, koska pitkälti jaan näitä muita kysymyksiä, joita on tehty. Oikeastaan sataprosenttisesti voin jakaa myös teidän kantanne. Saisinko tietää teidän kantanne budjettiapuun? Tämä on aihe, joka on varsin usein ollut ristiriitainen kysymys täällä. Tehän tietää, että minä ehdottomasti puollan budjettitukea, koska minä uskon aivan varmasti, että budjettiapu tavallaan ilmaisee luottamusta, jota osoitetaan kumppaneille. Ja ilman tällaista budjettitukea on aivan mahdotonta auttaa siinä, että säännönmukaisia valtioita syntyisi. Niitähän on tavallaan liian vähän tällä hetkellä. Niin, ja sitten komissaari ehdokas, olkaa hyvä. Niin, minä tiedän, että tämä budjetti tuki nykyisellään edustaa osaa, tärkeää osaa meidän politi- kehityspolitiikassamme ja minä tuen sitä, koska se antaa meille enemmän ikään kuin omistajuutta ja tämä tuki menee nimenomaan näille valtioille. Nämä valtiot voivat avun aukana avulla saavuttaa nuo tavoitteet itse. Ja kyse on siis itse näiden valtioiden vahvistamisesta, mutta me emme tietenkään ole sokeita koska onhan meillä nuo vuosituhat tavoitteet, tiedämme sen. Me harjoitamme tätä benchmarkingia ja vertailemme näiden apuhakemuksia er, ja meillä on myös paljon tätä sektoria, sektorikohtaista tukea koulutukseen, terveyteen ja niin, niin poispäin. Me, tämä on hyvin tarkkaa työtä. Tämä on kaikki kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Eli jos me nyt toimimme näin, niin mitkä tulokset ovat tälle. Tällaisia laskelmia meidän tulee tehdä, mutta kyllä tämä tosiaan on komission yksi tärkeimmistä ja tehokkaimmista politiikan osista, mutta olen toki valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita jotka syntyvät budjettipolitiikastakin. Ei se suinkaan tarkoita sitä, että me menettäisimme jotain, vaan me voitamme tässä koska jos nämä valtiot pääsevät eteenpäin, niin se tietysti tukee meitäkin, ja tämä väline on hyvä väline. Ja haluaisin sanoa myös tässä väliaikaisarvioinnin yhteydessä sen, että nyt meillä on mahdollisuus antaa näille valtioille enemmän rahaa väliaikatarkastelussa, mikäli ne ovat edistyneet hyvin. Eli tämä on tällaista rohkaisevaa politiikkaa eikä mitään rankaisevaa politiikkaa. Minun mielestäni kyse on mahdollisuuksia tarjoavasta politiikasta. Kiitokset. Niin, jatkokysymys Micheliltä. Euh, Kaksi kysymystä. Toinen varsin täsmäinen, lyhyt ja toinen taas koskee aiheita, joka on meille kaikille läheinen. Ensinnäkin, oletteko samaa mieltä, että parlamentaarinen seuranta taloudellisen kumppanuussopimusten kohdalla kannettaisiin äh, AKT-EU-yhteisvaliokunnan toimesta. Ja toinen asia, miten käsitellään luonnonvaroja kehitysmaissa, niitähän sieltä löytyy. Ja varsin usein ilmeisestikin niitä hyväksi käytetään sellaisten toimesta, jotka eivät ollenkaan ota huomioon muun väestön tai kokonaisväestön etuja. Piibalks, niin, 45 sekuntia. Niin, tähän ensimmäiseen taloudelliset kumppanuussopimukset täytyy, pitävät sisällään myös nämä parlamentaariset valiokunnat. Ne ovat tuossa tekstissä sisällä. Emme halua mitenkään näitä yhteis yleiskokouksia tietenkään heikentää. Se kuuluu meidän politiikkamme sisälle. Ja sitten luonnonvaroista on olemassa eri aloitteita, joita meidän tulee tukea tällaisia teollisuuden avoimuusaloitteita esimerkiksi, joita toteutetaan Azerbaidžanissa ja muissa valtioissa. Meidän täytyy löytää sellaisia menettelytapoja, joiden pohjalta voimme tukea kansainvälisellä tasolla näitä valtioita ja voidaksi. No niin, minun täytyy nyt keskeyttää teidät. Aika on päättynyt tämän kysymyksen osalta. Siirrymme sitten neljänteen kysymyskierrokseen ja ensiksi annan puheenvuoron herra Newton Danille. Madam President, and Kiitoksia puheenjohtaja ja onneksi olkoon, että pysynyt aikataulussa. Herra komissaari Jorkas, minusta tuntuu, että eurooppalainen kehitysyhteistyöpolitiikka on suuri menestystarina, josta pitää olla ylpeitä. Ja te olette varmaan myös ylpeitä, ja luin minun takana on myöskin erittäin ylpeä siitä. Onko teillä mitään ajatuksia sen suhteen, kun voimme kertoa yleisölle, eh, että kertoille paremmin, eh, kuinka näitä rahoja on käytetty, ja että olet ylpeitä siitä, mitä olemme tehneet, että he tukisivat myös enemmän sitä, mitä me teemme. Komissaari olkaa hyvä. It's rather complex. Tämä on melko monimutkainen asia koska tämä on yksi niitä vaikeuksia, meillä on. Emme ole kovinkaan hyvin viestineet Euroopastakaan. Kaikki tietenkin uskovat täällä, että me teemme hyvää työtä. Ja myöskin monet tietävät sen, mutta tämä myös, mutta tämä ei kaikille vielä mennyt perille. Sama koskee myöskin kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Tämä on tavallaan menestystarina ja se voitaisiin vielä parantaa tietenkin. Ja sillä on tietenkin yksi suurimpia ihmiskunnan haasteita edessään. Mutta pari viestiä voitaisiin välittää tästä. Meillä on nämä kehitysyhteistyöpäivät yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa tehdyt, jos kerrotaan lehdistöille asioista. Ja toiseksi meillä myöskin on tällaisia julkisia luentoja uusissa jäsenvaltioissa. Mutta oikeastaan internet on paras mahdollisuus tähän tiedon levittämiseen. Juuri tämä media, sehän ei noudata mitään kansallisia rajoja, ja tällä voidaan todellakin välittää paljon tietoja. Että minä erottaisin, että viestittäisin tämän kautta enemmän, mitä tehdään kehitysyhteistyöpolitiikassa, minne rahat menevät, mitä voidaan saavuttaa ja mitä olisi tapahtunut, jos emme olisi tehneet näin. Ja tämä on kyllä suuri haaste, joka meillä on edessämme, mutta ehkä suurimpia haasteita on se, että viestiä tämä ihmisille, että ihmiset ovat sitten ylpeitä, että kuinka me olemme käyttäneet kehitysyhteistyövaroja. Ja tämä voidaan eh, saavuttaa vain sillä tavoin, että ihmiset tiedät tosiaankin, että tämä raha ei ole joutunut hukkaan ja tiedetään, että näissä maissa tilanne on parantunut. Ja tätä meidän pitää vielä katsoa. Jos on... Teillä oli jatkokysymys tähän. Olen täysin samaa mieltä. Internet on hyvä väline tähän. Voisitteko myöskin ajatella Twitteriä? Voisitte kertoa teidän, teidän että vaikka Twitterin avulla, että minulla tässä on kova paikka täällä meppien puitteissa. Voit kertoa sitten myöskin kertoa maailmaa, että mitä teitte siellä. Komissaari Irkais, no en oikeastaan ole kovinkaan hyvin tietoinen näistä välineistä. Minä blokkaan kyllä joskus netissä. Ja minä ehkä voisin ymmärtää paremmin myöskin Twitterinkin. Ja jos ymmärtäisin paremmin, voisin vastata paremmin kysymykseen. No, tiedän, että mä oon myöskin paljon aikaakin tämän. Blokkaus tulee kyllä jatkamaan, mutta Twitteristä en oikein tiedä. Pitää katsoa vähän tarkemmin, mitä se oikein tarkoittaa. Minulla ei vielä niin paljon kokemusta Twitteristä. Anja, To teach you. Niin ehkä täällä joku, joka voisi kertoa teille tästä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, hyvä komissaari Hervas. Euroopan unionin ja sitten näiden merentakaisten alueiden sopimuksessa komissio ehdottaa, että vuoden 2013 jälkeen käytettäisiin sellaisia muotoiluja, joita on käytetty Euroopan unionin sisäisessä politiikassa, erityisesti alueellisessa politiikassa ja varsinkin merentakaisiin alueihin siinä nähden. Mikä teidän mielestänne näistä sisäisen politiikan menetelmistä voisi olla syytä käyttää juuri meidän alueihin, alueisiimme päin ja miten te aiotte sitten va- tehokkaasti ö, hallita tätä maankolkkaa, jotka myös kuuluvat Euroopan unioniin ja kuuluvat myös tietysti teidän pääosastonne. Niin, hyvä komissaari Erkas, olkaa hyvä, vastatkaa. Niin, jos nyt saan vastata englanniksi koska nämä alueet ja maat, minulla on, tunnen paremmin tämän terminologian englanniksi, näiden lyhenteiden kanssa on hiukan hankaluuksia joskus, vaikka tämmöistä kuuluu työhöni, niin koska tämä on osuus. Meidän pitää seurata, että vastaamme haasteeseen asianmukaisella tavalla kehitysyhteistyöiden puitteissa. Joten jatkossakin tulen seuraamaan näiden asioiden kehitystä. Tiedän, että talousarvio ei ole suuri verrattuna muihin budjetin osiin, 226 miljoonaa taisi olla kyseessä, joten se ei ole mikään suurin budjetti, joka meillä on, mutta olen täysin sitoutunut täyttämään velvoitteemme näiden maiden ja alueiden suuntaan, koska sehän on velvollisuutemme. Tämä on mainittu perussopimuksen jatkossakin annamme tukea näille maille. Minulla ei ole yksityiskohtaisempia kysymyksiä, tässä vasta opiskelen tätä asiakokonaisuutta ja nämä maat ja alueet, merentakaiset alueet ovat kysymys, johon minun pitää vielä paremmin tutustua, mutta se kuuluu politiikkaamme ja tulen itse tätä jatkamaan. Question, Mr. Pongo? No. Onko jatkokysymystä tähän näin? Uh, no sitten herra Berman, olkaa hyvä. Um, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eh, even in het Nederlands. Het is heel duidelijk, meneer... Kiitoksia, puhun hollantia Täällä taistellaan kyllä monilla rintamilla teidän uudessa työssänne. Niin, sitten kysymykseen vielä. Rahoitus ja pääsy rahoitusvälineisiin. Kehitysyhteistyöpolitiikassa on suuri ongelma se, että kuinka päästään rahoitusvälineisiin köyhissä maissa. Erityisesti naiset ja maaseudun asukkaat, heillä on ongelmia tämän suhteen. EU pitäisi olla paljon kunnianhimoisempaa omassa politiikassa ja taata pääsy rahoitukseen, ei pelkästään mikrorahoitukseen, vaan myöskin muuhun. Mikä kanta teillä on tähän ja mitä aiotte tehdä tämän suhteen? hyvä. Niin tässä otettiin sukupuolikysymykset, maatalouskysymykset, ne ovat tärkeitä prioriteettikysymyksiä minulle. Keskivaiheen tarkistuksen yhteydessä voimme kriittisesti tarkastella näitä kysymyksiä ja sitä, mitä voidaan tehdä monissa välineissä meillä on tällaisia pieniä hankkeita tästä asiasta ja minun pitää tarkastella, miten voidaan näitä kahta ulottuvuutta vahvistaa. En voi antaa mitään kovin täsmällistä vastausta siitä, mitä voimme tehdä, mutta nämä ovat selkeästi prioriteettikysymyksiä molemmat. I would have a follow-up question. Yes. Um, and... Onko teillä jatkokysymys tähän? Niin, tämä jos oman varojen rahoitusta vielä on taattu ja tämä kestää jonkun aikaa vielä, saada aikaiseksi, niin tullaanko jatkamaan sitten terveysmenojen rahoitusta edelleenkin, vaikka HIV, rokotusrahastojen rahoitus. Mikä unionin vastuualue tässä on? Olkaa hyvä. Uh, we continue Me jatkossakin rahoitamme globaalia rahastoa, joka taistelee AIDS ja tuberkuloosia ja malariaa vastaan. Mielestäni Tämä on hyvää toimintaa ja sitä pitää jatkaa. Sehän on velvoitteemmekin ja tulemme näin tekemään. Aina on sellainen haaste, kun pannaan varoja johonkin epäsuosti. Tiedämme, että aina tämä on valinta, mutta jos voimme selvästi nähdä, että lisäarvo on suurempi, jos osallistumme kansainväliseen rahoitukseen rahastoissa, niin silloin pitäisi näin tehdä, eikä pitäisi arkailla. Meidän pitäisi vaatia, että meidät tunnustetaan rahoittajina ja meidän pitäisi sitten varmistaa, että rahasto toimivat vastuullisella tavalla. Oletan, että tämä jatkuu, mutta tämä globaali eh, rahasto malarian aisen kohdalla mielestäni nämä ovat saaneet aikaan vain myönteisiä asioita tähän mennessä, enkä mitenkään aio muuttaa tätä, tämän politiikan suuntaan. <clears throat> Mr. Herr Alf Svensson, Tack så mycket. En fråga som eh, delvis anknyter till herr Bergmans fråga. Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän edelliseen kysymykseen. Täällä on tiettyjä alueita Etelä-Afrikassa, jossa yli 50 prosenttia lapsista on, tai naisista on HIV-positiivisia. Ja täällä puhuttiin myöskin sitä, että kuinka voidaan tukea Afrikkaa HIVn vastaisessa taistelussa. Tiedän, että Etelä-Afrikka on ollut vähän outo kannaltaan HIVn suhteen. Ja nyt on tultu vihdoinkin järkiin sää ja on tehty toisenlainen lähestymistapa. Onko nyt aika EUn rynnätä mukaan tähän toimintaan, lähteä kentälle ja katsoa, mitä siellä tehdään? Ja tehdä jotain HIV ja AIDSin suhteen. Tehdä toisella tavalla toimenpiteitä kuin aikaisemmin on tehty. Vous la parole that We have achieved some progress. Minä uskon, että olemme pystyneet saavuttamaan jotakin tässä taistelussa aisia vastaan ja hiviä vastaan. Ohjelmamme ovat löytäneet kaikupohjaa. Tietysti joskus eurooppalaisen tilintarkastustuomioistuimen kustannuksella. He sanovat, että käytämme liikaa AISin vastaiseen taisteluun, mutta olemme tehneet paljon ennakointityötä ja olemme parantaneet tilannetta jatkuvasti me jatkossakin tulemme jatkamaan tätä työtä ja on eri alueita, joilla voimme toimia. Se yksi on selkeästi siinä, että tartutaan ihmi- toimitaan ihmisten parissa, jotka ovat saaneet tämän tartunnan. Voimme tehdä paljon ennaltaehkäisevää työtä, paljon liittyy kouluttamiseen, tiedottamiseen. Toimimme kautta koko linjan. Mutta uskon, että meidän täytyy vain jatkaa niitä politiikkoja, jotka nyt on laadittu. En näe mitään tarvetta sille, että muutetaan tiukasti politiikan suuntaan. Pitää pitää kiinni tästä painopisteestä, niin kuin nytkin on ollut. Ja ehkä voidaan hiukan sääntää, mutta mitään muuta ei ole tarvetta tehdä. Tack så mycket för svaret. Nu finns det en del ideella... Niin, kiitokset vastauksesta. Aika monet järjestöt jotka konkreettisia toimenpiteitä tämän asian suhteen. Ja mietinkin sitä, että te herra Pipaks, oletteko valmiita tukemaan näitä idealistisia järjestöjä, jotka ovat tässä työssä mukana? I appreciate very much the work. Arvostan kovasti tehtyä työtä. Mielestäni he tekevät hienoa työtä, joskus varsin hankalissa, vaikeissa olosuhteissa. Ja mm, minä olen valmis myös lisäämään tukea heidän työlleen sillä edellytyksellä, että pidämme vielä kiinni rahoituspuitteista, koska nämä ovat säännöt, enkä voi niitä sääntöjä ylittää tai rikkoa muuten budjettivalvontavaliokunta. valiokunta ei jätä minusta mitään jäljelle. Ainahan he tarkkailevat tiukasti kehitystä politiikkaa. Tämä onkin ehkä ainoa syy sille, miksi yritämme vähän rajoittamista toimia, mutta tuen kovasti näiden järjestöjen työtä ja jatkossakin tuemme niitä. Mr. Neusser. Kiitoksia, herra Noiser. Olkaa teillä on puheenvuoro. Ja sehr Herra Pipaks, ei varmaankaan Euroopalla mitään haittaa olisi siitä, jos me saisimme sellaisen kehitysyhteistyökomissarin, joka on aikaisemmin ollut energia-asioista vastuussa. Mä no, vuosituhat tavoitteet ilman energiahuoltoa eivät kyllä onnistuisi. Kun ajatellaan ilmastonmuutosasioita, niin tämä näkyy jotenkin voimakkaammin juuri kehitysmaissa. Kuinka voit tukea siellä paremmin uusiutuvien energialähteiden käyttöä? Herra Piipaks, olkaa hyvä. Aloitin tämän työn jo energiakomissaarina. Totta kai minulla on paljon kiinnostusta uusiutuvia energialähteiden suhteen kehitysmaissa, koska tämä voi olla myöskin hajautettua toimintaa. Ja meillä on hyvää aurinkoenergiateknologiaa, ei pelkästään aurinkopaneeleja, vaan myöskin muitakin aurinkolähteitä energialähteitä ja myöskin tuuliturbiinit ovat sellaisia voidaan käyttää hyväkseen. Joten uskon, että meidän pitää tukea enemmän näitä projekteja. Ilman energiaa toimitusvarmuutta mitään kehitystä ei voida saada Afrikassa tai missään muuallakaan kehitysmaissa aikaiseksi. Keskitetyt energiaratkaisut ovat kalliita, joten jos ajatellaan kaasuvoimalan rakentaminen tarkoittaa jotenkin enemmän riippuvuutta kaasun hinnasta, joten tällainen hajautettu toiminta on jotenkin suuri mahdollisuus. Ja tähän pyrimme investoimaan mahdollisimman paljon. Tällaista teknologiaa nämä maat tarvitsevat, ja jotenkin meidän täytyy myöskin investoida tähän. Uskon, että tämä on meidän pieni toimintakenttämme. Tietenkin eh, kiinalaiset ovat eh, rakentaneet paljon teitä. Hyvä, tämä on hyvä asia. Tämä on hyvä laatuista toimintaa, mutta meidän tehtävämme on taas se energiaverkosto ja energialähtöiden ratkaisujen löytäminen. No. Madame Theo Kara. No niin, sitten rouva Theo Charles, olkaapa hyvä. Chair lady, Mr. Peebles, although I wouldn't... Herra Peebles, vaikkakaan minua ei hämmästyttäisi, jos vastaisitte kreikaksi, niin niistä nyt kuitenkin kysymyksen englanniksi. Jotta täytettäisiin YK on tavoitteet 2010 mennessä avustaa e- Saharan eteläisiä maita ja menetettäisiin tiedemiesten ja terveydenhoitotyöntekijöiden vuoto. Miten va- varmistatte, että komissio jatkossakin vahvasti tukee globaalia rahastoa ja globaalia äh, AIDS-rokoitealoitetta ja muita aloitteita, jotka tekevät työtä sen puolesta, että voitaisiin kehittää niin sanottua lääketieteellistä infrastruktuuria jopa Afrikan etelän, äh, Saharan puolessa Afrikassa. Kiitos. Komissaari ehdokas, olkaa hyvä. Well, novis Greek. Niin kreikaksi, en nyt voi teitä tässä yllättää. Siellä olen kyllä käynyt, mutta kreikka on ihan hebreaa minulle, joten olen opiskellut tietysti fyysiä, joten kirjaimet tunnistan Megan ja niin edelleen, mutta en kyllä pysty puhumaan. Kiitoksia, että teitte kysymyksen englanniksi minulle, mutta tulkauksessa on joskus hiukan hankalaa vasta aivan täsmällisesti, koska kuulen täällä alkuperäisen kielen tulkkauksen takaa. Se on joskus hiukan vaikeaa joskus kuulla täsmällisesti kysymyksiä. Niin terveydenhoito on yksi perus tavoitteista ja tehtävistä, joita komissiolla on. Täällä tuli sellainenkin kysymys, miksi ei panosteta terveyteen meillä on tämä kuitenkin erittäin korkeassa prioriteettiasemassa ja on selvää, että terveydenhuolto saa huomattavasti huomiota. Sitä ei tueta vain globaalista rahastosta, vaan myös meidän omat ohjelmamme tukevat tätä. Esimerkiksi Afrikan kohdalla tuemme niin sanottuja etälääkärihankkeita niin, että lääkärit voivat mennä paikan päälle on globaaleja satelliittijärjestelmiä ja näin voidaan auttaa ihmisiä. Teemme siis kaikkemme, jotta voimme vahvistaa terveydenhuoltoulottuvuutta Afrikassa. Tämähän on selkeästi yksi haaste vuosituhat tavoitteidenkin yhteydessä ja tämä sitoo meitä. Näin, nämä tavoitteet pitää saavuttaa, joten jatkamme tällaista politiikkaa tällä alalla ja voin vahvistaa, että näin tulee myös tapahtumaan. Yeah, how would be your policy Minkälaista politiikkaa harjoittaisitte tai estäisitte aivovuodon eteläistä Afrikasta ja tuetteko sitä, että lisätään varoja vuosituhat kehitystavoitteille 2015 mennessä? Well, the only way to... Ainoa tapa välttää aivovuotoa on todellakin siinä, että onnistutaan saavuttamaan vuosituhat tavoitteet, koska jos maat eivät pysty tarjoamaan parempaa elämää, ihmiset löytävät tien sieltä pois. Ja he kyllä, jos he löytävät työtä muualta, niin he lähtevät. Se on aivan selvä asia, että meidän pitäisi onnistua kehityspolitiikassa, että vältetään myös aivovuoto. Nyt kuitenkin tämä tämä ei koske vain kehitysmaita. Oma maani kärsii tästä samasta. Monet nuorista lähtevät maasta tehdäkseen työtä muualla. Minä aina toivon, että tilanne paranee ja silloin ihmiset yleensä palaavat takaisin, koska kotimaa on kuitenkin aina paras paikka asua, jos olosuhteet täyttyvät. Joten meidän pitää, ei pitäisi pelätä sitä, että jotkut lähtevät muihin maihin eläkseen tehdäkseen työtä niin kauan kuin pystymme kehittämään kehityspolitiikkaa. Silloin on tilaisuus, että he palaavat. Sitten puheenvuoro seuraavalle valtuuskunnan pan-afrikkalainen valtuuskunta, jota edustaa herra Michael Kaaler. Kiitoksia komissaari minun valtuuskuntani puolesta. Minusta EU-Afrikasta kieltäytyönpano on tärkeä asia yhteistyössä meidän pan-afrikkalaisen parlamentin kanssa. Te tunnette tämän ensimmäisen toimintaohjelman ongelmat ja nämä kumppanuusohjelmat. Ja sitten ensi vuonna onkin jo tämä EU-Afrikka-huippukokous tulossa. Mihin suuntaan menisitte sitten EU-Afrikka-strategian täyttöönpanossa, jotta voitaisiin tietyillä alueilla päästä konkreettisiin tuloksiin? Ja voiko olettaa, että kun, jos teillä on jatkossakin teillä on parlamentti, ystävällinen lähestymistapa toiminnassanne, eli osallistutte myöskin troikkakokouksiin, että olette myöskin siinä mielessä tukemassa myöskin pan afrikkalaisesta parlamenttia, että se on myöskin 55 miljoonan euron tuen heille. Ja sie siis haben, ich glaube, ein Risiko mit niin ennenkään voi tätä rahaa hyväksyä näin vaan itse suoraan, mutta totta periaatteessa kyllä tuen panafrikkalaista parlamenttia, koska uskon, että tämä on erittäin hyvä aloite. Jotenkin haluamme myöskin edistystä aikaa, että pitää luoda demokraattisia rakenteita. Meidän pitää kuitenkin vielä katsoa tätä strategiaa tarkemmin. Strategia on kyllä hyvä ja hyvin tehty siinä mielessä, että se on kahdeksan strategista kumppanuutta, mutta pitää jatkaa vielä tästä eteenpäin. Ja energiakumppanuus on tietenkin minulle läheinen asia. Meillä oli myöskin Afrikan unionin edustajien kanssa hyvää yhteistyötä asiassa, mutta myöskin kauppakumppanuuksia, ei saa unohtaa. Nyt tulee kriittinen vaihe. Kaksi vuotta mennyt ja takaa täyttöönpano. Ja ongelma on se, että ei ole mitään riippumatta rahoituslähdettä. Että meidän pitää pyrkiä sitten eri alueilta ottamaan niitä rahavirtoja ja sitten todeta, että voimme ehkä parin vuoden kuluttua saada jotain aikaiseksi. No kuitenkin olemme tähän mennessä edistyneet hyvin, joten pidämme jatkaa vain työtä tästä eteenpäin. Ja me ollaan tulossa kolmatta huippukokousta kohti, Eurooppa-Afrikka-huippukokousta kohti. Ja voimme nyt ehkä luoda jotain konkreettista ja joku tavoitteen vaikka luoda, vaikka energiaverkot tai investointi ilmaston suojeluun tai metsiin, että voimme jotain hyviä projekteja luoda. Mutta samanaikaisesti haluan todeta, että meidän pitää kuitenkin jatkaa edelleenkin nykyisen strategian tiellä. Follow-up question. Ja, äh, eh, Jatkokysymys vielä. Niin, te otitte oman hieman esille. Me tällä hetkellä toimimme eri tasoilla Afrikan kanssa, Kotenuun kanssa ja eh, sitten meillä on myöskin Pohjois-Afrikan kanssa eri strategia. Näettekö, että tulevaisuudessa nämä eri tasot voidaan vetää yhteen, jotta sitten meillä on kaikki projektit yhdessä, jotta myöskin instituutiot voivat täällä paremmin vastata näihin toimiin. Mikä teidän katsomuksen tähän on, komissaari erokas? Niin on jotenkin vaikeaa, koska AKT todellisuudessa on vain näiden maiden aloite, vaan ne voivat muuttaa näitä. Ja sitten kotonoutinkin jatkuu myöskin edelleenkin, mutta nämä maat päättävät tästä asiasta. Mutta nämäkin nämä muut, sitten niiden yhteen, yhteydessä voidaan luoda enemmän synergiaa mutta en näe vielä mitään kokonaisafrikkaista strategiaa näkyvissä. Tähän vaaditaan liikaa. Nyt aloitamme viidennen kierroksen ja puheenvuoro herra Sassolille. Si, grazie presidente, gentile. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissaari rakas. Täällä on puhuttu paljon asioista ja kiitän näistä kaikista kommenteista, joten haluaisin myöskin katsoa tätä meidän tärkeää ulkopolitiikka-asiaamme tässä yhteydessä – Haluaisin kuulla tätä poliittisen arvion siitä, että mitkä heikkoudet eurooppalaisilla on, mihin pitää keskittyä teidän kokemuksienne varjossa. Komissaari Erkos, olkaa hyvä. Well, there uh, is quite a lot of weak. Niin, tähän liittyy aika paljonkin heikkouksia. Ehkä yksi pahimmista heikkouksista, jonka mainitsin johdannossanikin, että meillä on joskus 28 eri politiikkaa, siis 27 jäsenvaltiota plus komissio. Ja jos kehitysyhteistyöpolitiikassa olemme tehneet toimia, jotta tehoa lisätään, mutta tällaista pitää jatkaa. Tämä on herkkää aluetta, mutta meidän pitää toimia, pystyä vieläkin parempaan. Kun keskustelee jäsenvaltioiden kanssa, yleensä he ovat samaa mieltä, että tätä tarvitaan, mutta me tulee käytäntöön, silloin joka ikinen sanoo, että niin tämä on meidän oma bioprioriteettikysymyksemme. Meidän pitäisi vahvistaa tätä yhteistä ulottuvuutta, koska kun ajatellaan lähentymistapaa, niin silloin me saamme samaa mieltä, mutta täytäntöönpanossa ollaan yleensä hiukan liian itsekkäitä. Tämä on oma puoli asiaa. Sama koskee kansainvälisiä kysymyksiä. Mitä tulee kansainvälisiin neuvotteluihin ja heikkouksiin, että me emme ole tarpeeksi joustavia. Me kyllä toimme kortiksi, meillä on yhteinen kanta, siitä sovimme 27 jäsenvaltion kesken ja mukana on myös parlamentti ja komissio komissio, joka ehdottaa. Mutta sitten kun tullaan toimitaan tässä moninapaissa maailmassa, pitäisi olla ja meidän pitäisi pystyä olemaan joustavampia. Ja minä uskon, että Lissabonin sopimus, kun on neuvoston pysyvä puheenjohtaja, erityisesti kollegani Kathy Ashton, jolla on erittäin äh, epätavallinen tehtävä, hän on myös varapuheenjohtaja. Näin voidaan olla äh, reaktiivisia ja joustavia. Samanaikaisesti vieläkin meidän täytyy saada aikaan hyvät suhteet poliittisen välttämättömyyden ja rahoituskyvyn välillä. Joskus menee liian kauan siihen, että jotakin saadaan aikaan käytännössä, mutta voin ylpeänä todeta, että komissio tekee paljon työtä kehityshankkeissa – britti- ja ranskalaisten kollegojen välillä, mutta vieläkin alitäytämme, äh, alitamme vaikka ruotsalaisten kollegojen toimintakyvyn. Miten saamme tuloksia nopeammin? Tämä on kysymys. Tätä asiaa voitaisiin parantaa. Question. Eh, gentile kysymys. Serio l'acqua. Niin, hyvä komission jäsen. Vesi on myös konfliktien syy ja tiedämme, että juuri siitä se on hankala kysymys, kuuluuko se teidän prioriteetteihin? Todella on, veteen liittyy paljonkin haasteita. Osa haasteista liittyy veden puutteeseen. Sitä tulee syntymään. Energia ja vesi liittyvät yhteen tavallaan. On suolanpoistohankkeita ja muita pienempiä hankkeita tuemme. Sitten jos tarkastellaan vaikka kes- Keski-Aasikkaa, siellä on mahdollinen konflikti syntymässä vuoristomaille ja alankomaiden välillä. Meidän pitää siis seurata tilannetta ja varmistaa, että vesipotikkaa harjoitetaan. Tämä on valtava haaste, yhtä suuri kuin energiakysymys. Floor is for Mr. Seuraavaksi herra Preda. Madame e, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä olen täällä päin. Niin, tässä kysymyspaketissa, jonka parametti teille on lähettänyt, oli kysymys myös lainsäädäntöaloitteista ja te olette puhune, puhunut yhdestä etusijakysymyksestä kotonun sopimuksen uudelleen läpikäymisestä ja minun kysymykseni liittyykin juuri siihen, mitä te odottelette ja odotatte neuvotteluista kotonuun sopimusten uudelleen muokkaamisessa ja toivoisin, että erityisesti painottaisitte näiden sopimusten poliittista puolta, eli mikä teidän mielestänne on sopimuksen poliittinen tavoite. Kiitoksia sitten komissaari Edukas. Niin, kotonun sopimus on voimassa 2020 asti. Tätä kotonun sopimuksen uudelleen laatimisesta on mahdollisuus täsmentää monia kysymyksiä, kuten kauppaa, ja maahanmuuttoa ja uudistaa tätä sopimusta. Eli me haluamme tosiaankin nyt uutta kumppanuutta AKT-maiden kanssa. Nämä, nämä ovat meidän tavoitteemme. Se on hyvin vaikeaa, koska on äärimmäisen paljon kysymyksiä myös toiselta puolelta esittää. Eli neuvotteluosapuolet AKT-maiden puolelta haluavat esittää hyvinkin paljon kysymyksiä, mutta toivon, että voisimme 2010 puoliväliin mennessä aloittaa nämä neuvottelut neuvottelut. Ja Hän tietysti joutuu esittämään näkemyksensä tästä sopimuksesta ja toivomme, että parlamenttia sitten tyydyttävät ne vastaukset, joita saamme neuvotteluista. Mutta nyt neuvotteluja kylläkin käydään ja tulevan puuden, puolivuotiskausi on hyvin hankala juuri sopimukseen päästäksemme. Kotonun sopimus on tosiaankin hyvin merkittävä eh, tekijä meidän kehitysrakenteessamme, koska kyse on sopimuksesta, joka on muuttunut hyvin paljon vuosien aikana Lomeen sopimus ja Kotonun sopimus eh, mukaan luettuna. Ja, se, ja se, ne ovat, ne sopimukset ovat parantuneet paljonkin. Ja tietysti näissä Kotonun sopimuksessa on myös eh, aukkoja tulevaisuudessakin, mutta sen pitäisi auttaa kuitenkin AKT-valtioita ja tahdon tämän taata. Niin, ilmeisesti on jatkokysymys. Ei siis olekaan. Ja sitten puheenvuoro herra Tiholienille, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia. Alueellinen yhteistyö on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, ja jos te aiotte nyt nämä ultraperiferiset alueet saada mukaan politiikkaan. Oikeastaan ei ole johdonmukaista politiikkaa tähän päivän mennessä pystytty luomaan, pikemminkin vasta vastapäinen tilanne on nyt olemassa. Ja me toivomme, että nämä maat saataisiin, osat, maan osat saataisiin paremmin mukaan neuvotteluihin ja niiden erityisintressit otettaisiin huomioon paremmin kuin aikaisemmin unionissa. Komissaari ehdokas, aiotteko te nyt näitä asioita käsitellä aluepolitiikan vastaavan kanssa komissiossa, samoin kuin sitten kehitysrahaston ja investointirahaston mukaan osallistumista? Niin, herra Piivalks, olkaa hyvä. Oui, les questions c'est complexe avec... Niin, kysymys on hyvin äh, hankala ja monimutkainen näiden valtioiden kanssa. Meillä on olemassa taloudelliset kumppanuussopimukset ja uskon, että molemmilta puolilta ollaan oltu aika tyytyväisiä näihin sopimuksiin. Sitten näistä ultravälisistä alueista, eli merentakaisista alueista, aluepolitiikkahan hoitaa nämä kysymykset ja sitten puolestaan nämä OTC-maat, käytän tätä englanninkielistä lyhennettä tässä, niin tietysti vaativat johdonmukaista politiikkaa, mutta kuten kaikki suhteemme, niin ovat hyvin erilaisia näihin kaikkiin maihin ja on hyvin vaikea nyt sanoa, että kyllä kyllä me toimimme johdonmukaisesti, mutta olette aivan oikeassa. Kaikki nämä, kaikki tämä, mitä tapahtuu tuolla Karibian merellä, on hyvin huolestuttavaa ja meidän täytyy pyrkiä löytämään ratkaisuja tuon alueen ongelmiin ja parantaaksemme tuon alueen elinmahdollisuuksia. Seuraavaksi. Onko jatkokysymys? Ilmeisesti ei. Sitten herra puheenvuoro Kazmarekille. Teillä on kaksi kysymysmahdollisuutta hän korvaa siis herra Mitchellin kysymyksen. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, pan Mitchell chciał... Arvoisa komissio, komissaari ehdokas, herra Mitchell aikoi kysyä kysymyksen äh, virallista kehitysavusta. Me keskustelimme herra de Kuhtin kanssa samasta aiheesta ja silloin hän sanoi, että jotta tai jäsenvaltiot saadaan liikkeelle, niin silloin meidän täytyy käyttää tällaista nimeämis- ja häpeän saattamisperiaatetta tavallaan. Te sanoitte myös, että pitää olla tiukkoina jäsenvaltioiden kanssa, kun puhumme niiden sitoumuksista viralliseen kehitysapuun. Mutta miten tässä voidaan olla tiukkoja? Tämä on todellinen kysymys. Kuinka ne voidaan vakuuttaa sitä, että homma pitää hoitaa? Well, uh, I know that it is not... Tiedän, ettei se ole helppo helppoa nimetä ja näitä väärinkäyttäjiä. Tiedätte jotkut jäsenmaat ovat selkeän kannan komissiolta, mutta tässä on myöskin paljon haasteita myös. Eivätkä he välttämättä vastusta kehitysapua, mutta jos komissio on hiljaa, niin kuinka voit sitten vakuuttaa äänestäjänsä, että komissio vaatii meiltä näitä ei minä puhu tässä nimeämistä, puhun vain muistuttamisesta oikeastaan. Joulukuun Eurooppa-neuvostossa eh, voin todeta, että olen hieman huolestunut tämän pohjalta tästä asiasta. Kyllä me tulemme jatkamaan edenkin sitä, että katsomaan näitä asioita, missä on kysymyksiä avoinna. Ja jäsenvaltioiden suhteen teillä vielä keskipitkän aikavälin arviointi, ja sitten on tämä kevätpaketti, tulossa. Ja sitten syyskuussa myöskin YK on korkeatason kokous. Ja olen melko varma, että jäsenvaltiot kyllä vahvistavat sitoumuksensa. Meillä on raportointijärjestelmä ja meillä on myöskin järjestelmä, jolla voidaan taata se, että jäsenvaltiot todellakin tekevät tehtävänsä. tämä on tärkeää, tämä on, merkitsee jotain ja me luvanneet tämän ja emme saa epäonnistua tässä, koska se on muuten seuraamuksia. Tämä Tämä nimeäminen on jotenkin väärä nimike sille. Tämä on vain muistuttamista, että meillä on tiettyjä haasteita tulossa ja meillä on sitoumuksia, jotka olemme, olemme tehneet. Kun ajatellaan uusiutuvia energialähteitä, alun perin vaikutti, että on mahdotonta luoda mitään tavoitteita, mutta sitten kuitenkin aika hyvin jäsenvaltiot ovat onnistuneet tässä. Kiitoksia. Jouduin tässä pistäytymään toisessa valiokunnassa esittämässä kysymyksiä. Mutta tällainen kysymys vielä. Jotkut sanovat, että koska me emme täytä virallisen kehitysavun tavoitteita, pitäisi muuttaa sääntöjä ja mitä tästä toisella tavalla, mutta vaarana on se, että siltikään ei toimita tarpeeksi hyvin. Voimmeko olettaa, että te pidätte kiinni tästä 0,7 prosentin tavoitteesta ja pyritte vakuuttamaan muut siitä? Vain toistaa. Hallitusten valtio- päimet ovat sitoutuneet tähän, miten komissio tai kuka tahansa voi alentaa sitä. Siitähän tulisi heti taistelu, että on varsin selvä, että 0,7 prosenttia on sitoumus. Ja näin on ollut joulukuusta lähtien, joten mitään tietä taakse, taakse ei tässä enää ole. Kasmari, olkaapa hyvä. Pan komisarz pochodzi z kraju, które czasami nazywamy nowymi dawcami pomocy, new donors. Minä tulen maasta, että tavallaan kutsutaan mm, uusina maksajavaltioina. Monet maat Itä- ja Keski-Euroopassa ovat käyneet suuren muutoksen läpi viimeisen 20 vuoden aikana, jotain ehkä näitä kokemuksia voitaisiin käyttää sitten kehitysmaiden hyväksi Kuinka te näette tämän asian? Koska me olemme menneet tämän prosessin läpi ja olemme päässeet onnekkaasti läpi, niin ehkä näitä kokemuksia voitaisiin käyttää myöskin hyväkseen kehitysmaiden eduksi. You're definitely right. Olette todella oikeassa. Jotkut näistä kokemuksista voisivat olla varsin hyödyllisiä. Ja muutoksia ei koskaan ollut helppoa. Mainitsin Latvian esimerkin. Kaikki uudistukset ovat olleet varsin tuskallisia, mutta on tärkeää, todeta, että reformit saavat hyviä tuloksia. Me pyrimme laatimaan tällaista muistiota, jotka sisältävät kokemuksia uusista jäsenvaltioista, joita voitaisiin käyttää hyväksi, mutta uskon, että kun enemmän uusia jäsenvaltioita osallistuu kehitysyhteistyöpolitiikkaan, se on silloin unionin vahvempi ja parempi, koska kukaan ei voi syyttää Latvian siitä, ettei heillä olisi oma etua investoida Angolan tai Kongoon. Meillähän ei ole minkäänlaista siirtolaismenneistä. Kukaan ei se voi, voisi käyttää tällaista väitettä meitä vastaan, niin me teemme työtä vain sen takia, että haluamme, että globaali köyhtymisen poistaminen on meidän hyödyksemme myös, koska jos ei näin tapahdu, niin tämä on vaarasta meille tai ainakin lapsillemme tai lastenlapsillemme, joten toimimme tässä mielestäni vilpittömästi ja uskon, että on paljonkin kokemuksia siitä, joita voitaisiin hyväksi käyttää. Samanaikaisesti tiedän, että kokemuksia ei voida tavallaan kopioida, joten kehitysmaat mailla on erilaiset historialliset taustat. Tilanne ei ole aina aivan sama jokaisessa maassa, mutta joitakin tekijöitä näistä muutosprosessista voidaan käyttää hyväksi, joita mekin olemme läpikäyneet. Fine. Have a third session of catch the... Sitten kolmas kierros äh, menettelemän puhelistaan viisi minuuttia. Ja kyseessä on Euroopan ulkotoimintapalvelu. Newton. Monsieur Newton, vous avez la parole. Herra Newton, olkaa hyvä. It's a simple question. Um... Vain yksinkertainen kysymys, komissaari Elkas. Te olette yhtä väsynyt kun mekin olemme tällä hetkellä. Mitä pelkäätte kaikkein eniten? Mitä voi mennä pieleen seuraavan viiden vuoden aikana? Monsieur Berman. Well, what I, I, I would mikä minun mielestäni on suurin tavoite äh, on oikeastaan Ashtonilla, koska hänen pitää aloittaa toimintaa ja katsoa, kuunnella myöskin parlamenttia, jäsenvaltioita ja kaikkia muita kumppaneita unionin ulkopuolella. Tämä on vaikea tehtävä, jolloin ei mitään virheitä voi tehdä. Jokainen virhe voi olla kuoleman vakava. joten hänen ei pidä epäonnistua. Uskon, että tämä on varmaankin suurin haaste ja suurin mahdollisuus ja myöskin suurin tehtävä, joten toivotan kaikkea hyvää hänelle. From the hearing with uh, Lady Ashton, I did not quite catch who kun kuuntelin Ashtonia, en tullut, ei tullut aivan selväksi kukaan vastuussa DCYIn rahoituksesta. Voisitteko puhua hiukan tästä täsmällisemmin? Well, I would say it's still policy niin tämä on vielä politiikan tekoa tällä hetkellä. Mutta ainakin tämänhetkiset vastuutukset. Minä olen ohjelmoinnista vastuussa yleisesti. Ja sitten olen konkreettisesti vastuussa myöskin RFistä. Ja sitten Kathin on taas vastuussa TCIstä. Se on tämänhetkinen tilanteemme. Mutta kaikki on tällä hetkellä vielä valmisteilla, joten tällä hetkellä vielä olla luomassa ulkotoimintapalvelua. Ja meidän pitää, pitää katsoa vielä, mikä on paras tapa yhdistää hänen palvelunsa ja minun palveluni. have... Herra Cashman, teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitoksia komissaari ehdokas, koska voidaan väittää, että jotkut pääosat haluavat hamuta hiukan valtaa, mitä tulee hallintoon. Miten varmistaa tätä kehitysyhteistyöpolitiikan merkitys ei vähene, tai valta ei vähene? Argentini also. Rova Sargentini myös. On the question by Mr. Tähän Bermanin kysymykseen jatkoa ja teidän vastauksien, kun te sanoitte, että Rova Aston vastaa. Tuossa DCIin ohjelmista. Oletko käynyt tätä taistelua, koska nyt olisi ehkä aikaa lopettaa tällainen jako IDFn ja kehitysavun välillä. Molemmat ovat kehityspolitiikkaa, niillä on samat tavoitteet, samat periaatteet. Onko tämä taistelu, jonka olette taistelut ja hävinnyt? Well, I'm... Herra Piipalaks, en ole vielä kehitysyhteistyökomissori, enkä voi, voi hävitä taistelua vielä tässä vaiheessa. Tämä on oikeastaan vastaus tähän näin. Mutta meidän pitäisi katsoa asiaa molemmilta puolilta. Jos minulla olisi ongelma kaikille, niin tarvitsen tällaisen, tällaisen äh, maantillisen pöydän ja myöskin käti tarvisi tällaisen, koska myöskin kehitysyhteistyö kuuluu kaikille alueille. Tarvitaan kaikin kaksi hallintorakennetta. Ei, ei tarvita tällaista. Mutta ulkoinen toimintakin tarvii myöskin oman teskinsä. Että paras tapa on varmaan toimia tässä sillä, että toimitaan yhdistetään toimia vaikka ohjelmoinnin suhteen, mutta enkä näe, että tämä on loppuna, jos ohjelmointi kuuluu sitten lopuksi ulkosuhteisiin. Ja jos sitten ohjelmointia tapahtuu, se tapahtuukin yhdessä Katin kanssa, ei, ei ristiriidassa. Kathy Aston on myös mukana toiminnassa ilman muuta. Tämä on yhteistoimintaa ja haluan todeta, ei pidä pelätä sitä, että hävitämme tämän kehitysyhteistyöpolitiikan dimension tässä. Ei. Me menetämme me vain, jos 2013, kun rahoitusnäkymät tullaan keskustelemaan, niin silloin meillä olisi vielä kaksi välinettä eikä tarpeeksi rahaa tähän – Äh, tämän välineen käyttöön. Tämä on se suuri taistelu, joka on tulossa. Tässä on sitten parlamentin tehtävä toimia. Mutta tämä jako minun ja kätin välillä, tässä ei ole mitään haastetta kyseessä. Olkaa hyvä, teillä on kysymys. Ähm, Puheenjohtaja, niin olemme tehneet tässä kysymyksiä komissaariehdokkaalle, että EPPstä ja sosiaalidemokraatit tuntevat suurta huolta ja toivon, että pidätte nämä mielessäni, koska tämä tulee jatkumaan tässä valiokunnassa. Sitten vielä yksi kysymys minulta. Ette välttämättä nyt vastaa siihen, mutta pitäkää se mielessä. Kun kongressin jäsenet menevät ulkomaille, hallinto tukee heitä tähän mennessä komission ihmiset ovat saaneet tukea ulkosuhdehallinto. Voimmeko nyt olettaa, että tämä ulkosuhdehallinto tukee myös Euroopan parlamentin jäseniä ja varmistaa, että me voimme tehdä työmme, kun pyrimme palvelemaan kehitysmaiden etuja? Voisimme ehkä käsitellä tätä jatkossa, mutta voisitteko pitää tämän asian kuitenkin mielessänne? Komissaari hyvä. Voisinkin taata teille tietenkin tässä, että kehitysyhteistyöpolitiikka ei tule kärsimään siitä, että ulkosuhdepalvelu luodaan, vaan sitten vahvistuu tässä ja tulee konkreettisemmaksi, ja tässä tulee yksi EUn yhteen ääni ulkomaailmaan. Mutta yksityiskohdat pitää vielä päättää. Tämä on tehtävä, joka on edessämme. Käti tällä hetkellä luo luonnosta, ja tämä tulee sitten joskus loppukeväästä. Ja uskon, että että tähän varmaan löytää hyviä vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin, mitä teillä on ollut. Mutta myös Paroson tehtäväkirjeessä todettiin selkeästi, että emme nyt tässä lipeä mitenkään kehitysyhteistyötavoitteista. Ja tiedän, että täällä kysytään aina että asiat huonone. Ei, eivät ne huonone. Asiat voivat vain parantua. Ja tulla johdonmukaisemmiksi. Minä taistelen täällä periaatteen puolesta, ja periaate on se, että unionista tulee vahvempi, ja me kaikki voitamme tässä. Je remercie maintenant nyt minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kysymyksistänne ja herra Piibalksia kaikista vastauksista. Ja kuten aluksi sanoin, niin pyydän, pyydän että mikäli komissaari ehdokas haluaa vielä tehdä, esittää tällaisen loppuesityksen korkeintaan viisi minuuttia, saatte nyt siihen puheenvuoron. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, minä haluaisin puhua nyt Latviaa ja ne, jotka eivät osaa tätä kieltä, niin toivon, että laitatte nyt kuulokkeet päähänne. Minä haluaisin kuitenkin käyttää tilaisuutta hyväkseni puhakseni omaa kieltäni. Vispirms äh, es gribētu pateikties par šo iespēju trīs stundu garumā. haluaisin kiittää teitä tästä tilaisuudesta osallistua kolmevuotiseen, kolmetuntiseen mielipiteen vaihtoon. Tietenkään tämä ei mikään piknik ollut pelkästään minulle ollut tämä kuuleminen, mutta aikaan, jos minusta tulee vastuu komissaari kehitysyhteistyöpolitiikasta, niin silloin tämä on varsin hyvä pohja tehdä työtä. Tämän takia pidän tätä kuulemista sekä oman pystyvyyteni testinä ja antaa myös aihetta ajattelulle ajatellen tulevaisuuden tehtävääni ja työtäni nyt kun, kun olen kuullut teidän kommentteja. Tämä auttaa minua jatkotyössäni ja kiitän teitä tästä. Seuraavat viisi vuotta kehitysyhteistyöpolitiikassa ovat mahdollisuuksien aikaa ja haasteiden aikaa. Jalkapallon maailmastaruuskilpailut Etelä-Afrikassa ja kun valmistaudutaan Brasilian olympialaisen tulevat vahvistamaan ihmisten intressejä, mielenkiintoa ongelmiin, joita kehitysmaissa vastaan kamppaillaan. Ja aivan erityisesti pääongelmana on se, että me emme voi sallia sitä, että sadat miljoonat ihmiset kärsivät nälkää samalla, kun me olemme yliruokittuja. Vuosituhannen kehitystavoitteet täytyy saavuttaa. Se on ainoa tapa, jolla voimme te- saada pohjaa köyhyyden juurimiselle. Ymmärrän, että tarvitsemme globaalia yhteistyötä, että saavutamme kyseisen tavoitteen aivan niin kuin silloin, kun ta- taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. EUlla kuitenkin voi olla aivan oma erityinen roolinsa. Tällä hetkellä se antaa 60 prosenttia virallista kehitysavusta. Me tiedämme kuitenkin, että me voimme olla paljon tehokkaampia toimessamme. Tämä vahvistaa vahvistettua yhteistyötä parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden kesken. Vuonna 2005 me sovimme yhteisessä lausunnossa, jonka otsikkona oli eurooppalainen konsensus kehityksestä. Viisi vuotta tämän jälkeen meidän täytyy mennä pidemmälle, pitää tarttua mahdollisuuteen, mahdollisuuksiin, joita Lissabonin sopimus meille tarjoaa. haluaisin varmistaa, vakuuttaa teille, että jos minut nimitetään virkaan, en tule säästämään vaivoja, että saavuttaisin niitä tuloksia, joita minulta odotetaan. Minä tiedän, että monet ihmiset hämmästyivät, kun komission puheenjohtaja valitsi minut kehitysyhteistyöpolitiikasta vastaavaksi komissaariksi. Mitä energiakomissaari, minkä takia? Maasta, joka on aloittelija kehitysyhteistyöpolitiikassa. No tietenkin aikaisempi kokemus tässä olisi ollut hyödyksi. Kuitenkin haluan korostaa tätä, että minua tässä tehtävässä tukee komission ammattiosastot, jotka tekevät joilla on paljon kokemusta tästä työstä. Ja itse asiassa onkin kehitysyhteistyö myös Latviassa, niin virallisen avun kuin kansalaisjärjestöjenkin riveissä. Minulla on kokemusta energiakomissaari tehtävästä, se auttaa minua tässä, tässä herkässä tehtävässä pääasia, jota haluaisin korostaa nyt, on, että minulla on tahtoa viedä työ loppuun mahdollisimman kunnianhimoisesti ja, hyvä, äh, ja tietoisesti. Kiitän vielä tilaisuudesta keskustella teidän kanssanne tänään. Avant de lever la je Ennen kokouksen päättämistä huomauttaisin, että kuulemistilaisuuden arviointikokous järjestetään tänään kello 20 ASP 1G2 kokouksessa suljetuin ovin. Nyt kokous päättyy. Hyvää illanjatkoa teille kaikille. Mm.